If you don't mind, Paul? Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, I <laughs> so hello everybody for our afternoon meeting. No niin, tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Meillä on julkeminen kuuleminen, yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, ja TAX ja TAX 2 valiokuntien vaatimusten seuranta. Toivotan tervetulleeksi paneelin jäsenet, jotka kohta esittelen. Meillä on kaksi paneelia. Aikataulun mukaan Siis meillä on kaksi paneelia. Tätä voidaan seurata myöskin kuunteluhuoneensa ja tietysti miljoonat kuuntelevat meitä sitten netissä. Toivotan tervetulleeksi Valer Mutarlierin. Taksud pääosastolta. Ja hän antaa meille tietoa komission kannoista. Kuten tiedätte, tällä Ehdotuksella on pitkä historia. Itse olen yksi niistä, jotka ovat olleet täällä pidempään, ja tämä taitaa olla nyt kolmas kerta, kun keskustelemme yhteisöverosta ja toinen tässä valiokunnassa. Mutta toivottavasti kolmas kerta toden sanoo. Ja toivotan tervetulleeksi esittelijämme Tangin ja Lamas Suurin, jotka myöskin käyttävät puheenvuorot. Ja pidemmittä puheita annan nyt puheenvuoron esittelijöille ja sen jälkeen komissiolle ja sitten käynnistämme ensimmäisen paneelin. Ja ilmeisesti Alain puhuu ensimmäisenä. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia panelistajamme osallistumista tähän julkiseen kuuntel- kuulemisen, niin kuin te sanoitte puheenjohtaja Paul Tang ja minä itse olemme halunneet kuulla sidosryhmien edustajia, tietysti muitakin on yritykset, pienet yritykset, AY-liike, ammattiliitot, tietyt kansalaisjärjestöt, joita asia erityisesti kiinnostaa, jotka toimivat aktiivisesti alalla. Ja tietenkin Euroopan komissio, jota edustaa juuri Rova Mutadie. Ihan nopeasti tehän tunnette kaikki nämä aiheet, tiedätte, mitkä ovat ongelmakohtia. Minä itse otan esille muutaman niistä. Ensinnäkin on kyse direktiivistä ja sanamuoto ei kaikissa kohdissa ole ihan täsmäinen, eikö ole ehkä vaara siitä, että yhtenäisyyden peitellä syntyykin kaksi, on edelleenkin jatkossa 27 eri verojärjestelmää ja toisaalta mitä tulee yrityksiin, usein kuulee niiden sanovan, että kyseinen uudistus on järkevä ja vain jos molemmat tekstit hy- hyväksytään samanaikaisesti CCCTB, yhteen yhdistetty yritysveropohja, josta Paul Tangon esittelänä. Meilläkin on hiukan tällainen tuntemus, mitä meidän vieraamme ovat kenties tästä mieltä. Sitten seuraavaksi me haluaisimme mahdollisimman yksinkertaisen järjestelmän, mutta koska kerran emme ole yhdenmukaistaneet yritys kirjanpitoa, tilinpäätösjärjestelmiä on vaarassa syntyä uusi verokirjanpitojärjestelmä, joka tulee vielä jatko, muun jatkoksi. Ja sitten mitä tulee CCTB, yhteinen yritysveropohja. Tässä ongelmana on veron jako eri maiden kesken, joissa yritys toimii. Tämä portionment, verojako, tässähän komissio kiinnittää suurta huomiota siihen, mitä OECD tekee, onko se paras vaihtoehto, ja jos otetaan huomioon aineeton omaisuus, Onko si- liittyykö siihen erityisiä ongelmia, jos ajatellen digitaalista taloutta ja digitaalista maailmaa yleensä? Kiitoksia. Thank you very much and, uh... Kiitoksia. Sitten toinen esittelijä, Pal Tang. Ole hyvä. Thank you, Markus. And... Kiitos, Markus. Kyllä. Tällä on pitkä historia, kuten muistutit meitä, mutta mielestäni on aika uudelleen kirjoittaa historiaa. Toivotaan että tällä kertaa tämä toimii. Tämä kerta on erilainen, toivotaan, niin Euroopan parlamentti on jo tehnyt selväksi taakse valiokunnan työssä, jota Lamassur johtaa, että se tukee voimakkaasti ajatusta siitä, että olisi täysin pakollista CCCTB, että joten tämä on parlamentin kanta, kun nyt katsotaan eteenpäin näitä ja sen täytäntöpanemista samaan aikaan. No, kyseisessä TVstä ja kolmasesta Cstä, eli konsolidoimisesta yhteistyötä, mutta on ja minä teemme yhteistyötä, koska uskomme, että nämä kuuluvat yhteen loogisesti, teknisesti ja myös poliittisesti kolmen C ja kahden C veropohja, joten tämä on meistä yhteinen asia, yksi asia ja syy siihen, miksi Euroopan parlamentti on ehdottanut tätä ja miksi se tukee sitä yleisesti ottaen liittyy parinkin asian Ensinnäkin Tarvitaan yhteiset toimintaedellytykset, jotta suuryritykset, suurkonsertit, toisaalta pk-yritykset, on nyt nähdään, että pk-yritykset maksavat kolmasosan enemmän vero, veroja kuin suuret yritykset, mutta kyse ei ole vain yhteisistä toimintaedellytyksistä ja monesta kilpailuvääristymistä, vaan myös ajatus tästä perusreiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Se on hankala ymmärtää, miksi pienyrityksen pitäisi maksaa enemmän kuin suuren konsernin samalla. Tämä tarjoaa jotakin, no tämä ei ole vielä muuttunut, mutta tämä tarjoaa suuria etuja myös suurille konserneille, jos on tämän yhteen, yksi yhteispiste, se tosi 27 eri veroviranomaista. Samalla täytyy sanoa, että ehdotukset tulevat tärkeänä ajankohtana. Sillä se, mitä nähnyt viime viikolla on, että Trump on ehdottanut sitä, että laskisi verotusastetta yrityksille se on kirjattu A4, eli se on yhden sivun asiakirja, mikä on tavanomainen tyyli populisteilla. Joten odotuksia on paljon, mutta yksityiskohtia vähän, mutta joka tapauksessa tämä on se muutos, jota tullaan näkemään Yhdysvalloissa. Mikä sitten on Euroopan vastaus? No, Isossa Britanniassa on kuultu Brexitin jälkeen ajatuksia siitä, että muutetaan yritysverotusastetta. No kysymys nyt sitten kuuluu, että Tuleeko tässä, tästä kisaa sääntelyn alemmalla tasolla vai tuleeko eurooppalainen vastaus, joka menee tätä suuntausta vastaan ja asettaa Euroopan laajuisen ja maailmanlaajuisen esimerkin? Se on tässä suurempana kysymyksenä ja meille. On hyvä saada tämä kuuleminen. Kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle jo nyt tämä on lähtölaukaus meille tälle prosessille ja kuuntelemme eli mitä eri Vierellämme on sanottava kiitos. Uh, Kiitoksia. Ja sitten komissiosta ehdotuksen lyhyt esittely. Valérie Moutardier, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijät, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tulla lyhyesti kertomaan tästä kuulemisen aiheesta, eli yhteisestä yhdistetystä yhtiö, yhteisöveropohjasta. Otsikossa viitattiin myöskin TAX 1- ja 2-valiokuntien raporttien seurantaan, mutta tällä hetkellä minulla ei ole paljon sanottavana sen lisäksi, mitä Moskovitsi sanoi maaliskuun täysistunnossa. No ehkä seuraavan voisin todeta. Euroopan parlamentin mukana olo parantaa järjestelmän tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja se on tietysti ollut keskeisessä roolissa, jotta pystymme etenemään. Ja tällä tavalla sitoumukset, joita on tehty esimerkiksi kansainvälisesti, niin Meillä on nyt lainsäädäntöä EU:ssa, joka mahdollistaa oikeudenmukaisemman järjestelmän, mutta meillä on myöskin sitten oikeusvarmuutta enemmän verotuksen alalla. Nämä kaksi elementtiä ovat sellaisia, joita olemme halunneet edistää tällä komission ehdotuksella. Mehän hyväksymme paketin vielä lokakuussa. Tämä on oikeudenmukaisempi ja vankempi järjestelmä, jäsenvaltiot voivat vakauttaa yhteisöveropohjansa ja estää sen rapautuminen, mutta järjestelmä tarjoaa yrityksille ja taloudellisille toimijoille myöskin yksinkertaisemman, edullisemman, kilpailukykyisemmän toimintaympäristön sisämarkkinoillamme. Ja nyt keskustellaan siitä, miten Euroopan parlamentti on jatkuvasti mukana tässä keskustelussa ja meidän täytyy ylläpitää tätä poliittista liikettä ja halua edetä ja saada aikaan yhteisiä tuloksia näissä kysymyksissä. Tällä hetkellä hän sieltä ja täältä vaaditaan, että pitäisi painaa kaasua ja korostaa ehkä enemmän tätä oikeusvarmuutta pikemminkin kuin oikeudenmukaista vero, yritysverojärjestelmää. Komission lokakuussa tekemä ehdotus pyrkii näihin kahteen tavoitteeseen. Kun katsotaan vaikka vuoden 2011 alkuperäistä ehdotusta, niin siinä on mukana erilaisia säädöksiä, joilla voidaan vahvistaa veronkierron torjuntaa sisämarkkinoilla koska uutta ehdotusta on vahvistettu huomattavasti, mitä tulee näiden väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseen. Me halusimme myönteiseen toimintailmapiirin yrityksille vähentämällä hallinnollisia kuluja ja antamalla niille mahdollisuuden toimia oman maan rajojen ulkopuolella alhaisemmilla kuluilla. Ja silloin tietysti noudatetaan yhteisöverolainsäädäntöä. Mutta tämä uusi järjestelmä, jota on ehdotettu, niin siinä on mukana elementtejä, jotka mahdollistavat sen, että yrityksille tarjotaan modernimpi toimintakehys. Ja otan esiin sitten kolme seikkaa, jotka liittyvät näihin puitteisiin. Ensinnäkin verokannustinjärjestelmää, mitä tulee tutkimukseen ja kehitykseen – Olemme analysoineet tämänhetkisiä järjestelmiä EU:ssa. Ne pohjautuvat luonnollisesti järjestelmiä, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia. Eli millä tavalla on valtavasti pystytty laskemaan tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta. Sitten täytyy katsoa yritysten omia pääomia, eikä niinkään velkaantumista – koska niiden pitää pystyä neutralisoimaan nämä verovaikutukset omalla pääomallaan eikä lainoilla. Ja sitten kolmas asia tässä ehdotuksessa, se liittyy siihen, että ennen tätä konsolidointivaihetta on mekanismi, josta saa korvauksia rajat ylittävistä tappioista. Eli meidän pitää nyt sitten katsoa tätä konsolidointia sisämarkkinoille. Ja tässä kohtaa muistuttaisin vielä, kuinka tärkeänä komissio pitää sitä, kuten edustaja Lamassuohkin totesi, eli että meidän pitäisi päästä lopulliseen tavoitteeseen, eli tämä toinen etappi konsolidoinnissa, koska siitä kautta saadaan eniten etuja. Nyt sitten innolla odottelen valiokunnan ja paneelijäsenten kommentteja ja kiitän parlamenttia sen jatkuvasta tuesta komission toiminnalle, jotta saisimme aikaan oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa yritysverotusta. Kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja nyt sitten ensimmäinen paneeli. James Watson Business Europeista, Gerhard Hymä Vuojapmesta ja sitten Olivier Butellis-Taft Accountancy Europeista. Ja mennään varmaan tässä samassa järjestyksessä. Jokaiselle viisi minuuttia. Ja ensimmäisenä James Watson. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valiokuntaa kutsusta tulla tänään tänne. Lähden ensin tästä yhteisestä yhdistetystä yritysveropohjasta. Sitten on vielä tilaisuus puhua jatkossa veronkierrottokysymyksistä. kysymyksistä jos mahdollista siis myöhemmin. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että käsite yhteisestä yhdistetystä yritysveropoista EU-ssa, siihen liittyy potentiaalia saada toiminta helpommaksi ja edullisemmaksi räätälöittävässä toiminnassa ja lisätä työpaikkojakin tätä kautta. Jos ajatellaan pientä yritystä esimerkiksi jolla on voittoyhdessä jäsenvaltiossa toimikin vain yhdessä valtiossa ja aikoo sitten laajentaa mahdollisesti muille markkinoille, niin silloin voidaan helpostikin kuvitella, että tähän liit- tässä laajentumis vaihtossa on riski vähenee huomattavasti, jos se tietää, että jos tulee tappioita tässä uudessa jäsenvaltiossa, jos se haluaa laajentua, niin silloin se voi kuitata ö, tappiot kotimaassaan. Joten käsite ainakin meistä on ansiokas. Tietenkin CCCTB poistaisi myös siirtohinnoittelua eu ja vähentäisi kaksoisverotusriskiä. Nyt kuitenkin me kuulimme, huomasin herra Lamasurin mainitsevan tämän myös, kun hän puhui konsolidointin merkityksestä. Meistä yhteinen yritysveropohjaehdotus, siis ilman konsolidointia, ei toisi tarvittavia etuja yritysmaailmaan eikä lisäisi kilpailukykyä ja vähentäisi kustannuksia samassa määrin. Meistä huomattavat parannukset yhteisessä pohjassa, jota toimitaan kilpailukykyisemmin suhteessa muuhun maailmaan. Ja tässä oli, tähän kuuluisi esimerkiksi poistosäännöt, switch, vaihtosäännöt, CFC, ulkomainen väliyhtiösäännöt, ja muut vähennysoikeudet, mitä tulee tappioihin esimerkiksi. Sitten mitä tulee tähän kolmenseen TB-ehdotukseen, missä on mukana tämä konsolidointi, yhdistäminen. Vaikkakin eri yritykset ovat olleet tyytyväisiä tähän ehdotukseen, jossa on mukana konsolidointi, yhdistäminen, niin toiset yritykset uskovat, että sitä pitää edelleen kehittää pidemmälle, jotta voidaan paremmin tukea kilpailukykyä. Ja tässä viittaan kahteen erityiseen kysymykseen. Mielestäni tunnetaan huolta joissakin yrityksissä, mitä tulee näihin tappioihin yksittäisissä jäsenvaltioissa, jotka liittyisivät eh, tähän CCCTB-malliin. Jos ajatellaan vaikka sitä, että me emme tiedä, miten globaali talous tulee kehittymään, emme tiedä, miten globaali veroympäristö tulee muuttumaan, kehittymään. Ja uskoakseni voisi olla ongelma tai huoli, että jos vartaisen yksimielisyyttä 27 jäsenvaltion kesken, niin olisi vaikea reagoida vain CCCTBn kautta reagoida näihin muutoksiin. Tiedetään myös, että jäsenvaltioissa on voittajia ja menettäjiä, mitä tulee tähän yhteiseen yhdistettyyn veropohjaan. Siis ne maat, jotka menettävät yritysverotuloja, ne voivat ehkä haluta saada näitä tuloja takaisin nostamalla veroastetta niin, että voisivat ainakin pienemmät jäsenvaltiot saattaisivat näin tehdä. Ja sitten toinen ongelma, joka liittyy tähän kysymykseen, kun ajatellaan muuttuvaa globaalia taloutta, sekä tämä jakoperusta että investointihyvitykset paremmin heijastelisivat yritysmalleja, jos tunnustettaisiin ja herra Lama Surkin otti tämän esille. Jos siis tunnustettaisiin aineettomat investoinnit, investoinnit aineettomaan omaisuuteen, mielestäni komissio on tehnyt hyvää työtä, että on tehnyt tällaisen ehdotuksen näin, mutta siltikin äh, jako perustuu tai keskittyy konkreettisiin investointeihin. Jos ajatellaan vaikka tapaa, miten globaali talous muuttuu, jos ajatellaan, miten investointimallit ovat muuttuneet viimeisen 20 vuoden aikana, paljon enemmän siirrytty tällaiseen aineettomaan investointiin eikä tällaiseen konkreettiseen oh, käyttöomaisuusinvestointiin. Pitääkin miettiä, miten hyvä tämä ehdotus tässä mielessä on, ottaako se todellakin huomioon tällaisen muutoksen globaalissa taloudessa ja erityisesti digitaalitaloudessa. Niin kuin sanoin, tämä on hyvin haastava kysymys kysymys komissiolle. Se on hyvin vaikea asia saada kunnollista dataa, mitä tulee aineettomaan omaisuuteen, mutta kuitenkin mielestäni, jos tarkastelemme tätä ehdotusta, niin tämä on tässä pieni heikkous, joten olemme sitä mieltä, että jakoperusteen pitäisi paremmin heijastella aineettomia investointeja. Tunnemme myös huolta äh, kasvusta, kasvu- ja Tämä voi rangaista joitakin huonossa suhdanteessa jos oma osakeomaisuus laskee huonossa suhdanteessa, niin silloin se voi rangaista yrityksiä silloin, kun ne juuri tarvitsisivat tällaisena huonompina kusta, äh, suhdanteina apua. Kiitokset, että näytitte esimerkkejä puheen käytön suhteen. Seuraavaksi Gerhard Hymä, olkaa hyvä. Chairman and thanks for the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta tähän kuulemiseen. Haluan aloittaa tämän teeman pääasioista, eli kun kysymme jäseniltämme, mitkä heistä ovat suurimmat esteet sisämarkkinoilla, niin edelleenkin sanotaan, että 28-27 eri verisääntöä ovat tuo pääsäännön este. Toisaalta ALV, mutta toisaalta myös yhtiöverot 27 eri yhtiöveroastetta ovat merkittävä este pk Tässä ei kyse ainoastaan verostautuista kustannusta, vaan noudattamista tulevat kustannukset ongelma pk-yrityksille. Ja tästä syystä UEAPME on alusta asti puoltanut yhteistä veropohjaa. Mutta tämä ei valistu neuvostossa, mutta se oli lähestymistapamme toinen syy siihen, miksi UEAPME on aina tukenut yhteistä veropohjaa, on tuo oikeudenmukaisuusargumentti, jonka esittelijä Tankin mainitsi. Siellä 27 eri verojärjestelmää tarkoittaa sitä, että hyvin suuret yritykset, niillä on 27 mahdollisuutta keinotella tuon verotaakansa kanssa tai näperä sitä, kun taas muille se aiheuttaa vain lisäkustannuksia. Tästä syystä UEAPME hyvin voimakkaasti suhtautuu negatiivisesti ja kriittisesti ensimmäisen komission ehdotukseen, jonka mukaan tämä olisi vapaaehtoista käyttäytyisellä veropohja direktiivi tehtiin vuonna 2011. Nyt tämä on muuttunut, mikä on hyvin myönteistä meistä, että hyvin suuret yritykset ne pitää käyttää sitä velvoittavasti. on aina puhunut puolesta, miksi PK-yritysten edelleen pitäisi käyttää sitä vapaaehtoisesti, sillä PK-yritykset, jotka ovat vain kansallisilla markkinoilla, niin ehkä niillä tilanne on toisenlainen. Tässäkin kohtaa meidän tulee muistaa, että jotkut jäsenvaltiot ottivat käyttöön yhteisen veropohjan, tai jotka ottaisivat sen käyttöön, eivät haluaisi käyttää rinnakkaismalleja, joten tullaan näkemään, jos tämä nyt hyväksytään, että on jäsenvaltioita, jossa ei saada vapaaehtoisuutta pk-yrityksille, vaan se ovat yhden verojärjestelmän. Tässä tapauksessa meidän pitää jo nyt tarkastella ja pohtia sitä, miten tuo järjestelmä ei tule liian monimutkaiseksi, sillä PK-yritysten pitäisi myös pystyä tulemaan mukaan. Tätä ei pidä suunnitella vain suuryrityksille, vaan on todennäköisempää, että tätä mallia pitää käyttää myös pienissä yrityksissä niissä valtioissa, jotka eivät halua käyttää rinnakkaismalleja. Siinä ensimmäinen asia. Toiseksi tietysti pk-yritykset haluaisivat nähdä, kuten suuryritykset, sen, että konsolidointi tulee niin pian kuin mahdollista alusta asti, mutta me ymmärrämme nämä ongelmat, joita viime ehdotuksella oli, ja sanomme selvä, jos on toiseksi paras vaihtoehto, niin tämä on ainoa tapa, ja tämä on ainoa tapa päästä sinne, niin hyväksymme tietyn ajanjakson ajan sen, että konsolidointi ei tapahdu, jos alusta asti rajat ylittävät tapihopetukset sallitaan. Ja tietysti puoltaisimme myös sitä, jos molemmat direktiivit hyväksyttäisiin yhdellä kertaa. UEAPME myös tukee voimakkaasti ajatusta siitä, että olisi neutraalia kohtelulle omalle pääomalle ja velrahoittamiselle, joka joissain maissa on toinen ongelma, ja pakottaa PK-yritykset käyttämään velkaa enemmän rahoituksessaan kuin mitä olisi järkevää terveyden kannalta, joten tässä täysi tuki meiltä, mutta toisaalta monilla jäsenillä on epäilyjä tämän nykyrityksen suhteen, mitä tulee näihin supervähennyskelpoisiin kuluihin niin sanotusti, sillä tutkimuksen kehityksen tuki vain vähentämällä kuluja, jotka pääasiassa hyödyntävät yhtiöitä, jotka tekevät tuottoja, ei ole erittäin hyvä idea startup-yrityksille, pienille yrityksille, jotka haluavat saada aikaan innovaatiota ja joilla on korkean teknologian tuotteita, koska ne eivät tuolla ajanjaksolla saa aikaan tuotteita. Tämä ei ole oikea toimintamalli, löytyisi tukea pienille, pienille yrityksille. Tämä ei ole meistä paras lähestymistapa. Tätä pitäisi vielä uudelleen pohtia. Ramas Suur mainitsi parikin asiaa näistä annettomista investoinneista. Ja hän puhui ongelmista, jotka direktiivi versus jousto järjestelmässä mukana. Noin samaa mieltä. Viisas Europein kollegan kanssa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Hymer. Kiitoksia, Hymer. Ja sitten lopuksi vielä Olivier Butelistaft, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta vaikuttaa työhönne ja parantaa eurooppalaista veropolitiikkaa ja minun järjestöni on sitoutunut tähän tavoitteeseen. En nyt esittele tätä instituutiotamme, mutta haluaisin sanoa, että jäsenemme ovat järjestöjä eikä mitään yksityisiä tai yksittäisiä tilintarkastajia ja he toimivat yksityisellä, mutta myöskin julkisella sektorilla. Ja ensin kommentoin tätä CCtä tai CCCTBtä. Neuvosto vielä työstää tätä ja meillä ei ole vielä lopullista kantaa, koska erilaisia näkemyksiä on vielä olemassa. Ja se ei ole mikään yllätys, koska tällainen ehdotus luo ainakin lyhyellä aikavälillä voittajia ja häviäjiä, kun ja siirretään jäsenvaltiosta toiseen. Ja kun katsotaan lyhyen ajan kärsimyksiä ja pitkän aikavälin etuja, niin tämän tyyppisiä ongelmia Euroopassa ei ole osattu hyvin ratkaista. Siksi meidän täytyy myöskin katsoa, miten CCTB saataisiin sellaisen kuntoon, että se hyväksyttäisiin myöskin jäsenvaltioissa, joiden talouden kulmakivenä on nimenomaan kilpailukyky. Nämä ehdotukset ovat aika lyhyitä ja yksinkertaisia. Siellä puhutaan superluotoista startup-yrityksille. Se on hyvä analyysi, vaikkakin täytyy hiukan tehdä, teettää lisää analyysejä ja täytyy myöskin tarkastella mahdollisia hukkavaikutuksia. Lisäksi meidän täytyy oikaista tasapaino velan ja omaisuuden välillä, mutta kun katsotaan nyt korkotasoja tällä hetkellä, niin en tiedä, olisiko näillä toimilla mitään käytännön merkitystä tällä hetkellä. Mutta jäsenvaltioissa ollaan huolissaan siitä, että kustannukset saattavat olla suhteettoman suuria. Mutta nämä seikat saattavat tehdä yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta erittäin hyödy, hyödyllisen pk-yrityksille, jotka toimivat sisämarkkinoilla ja tietysti haluamme, että ne kukoistavat. Muistaisin myöskin, että komissio ja parlamentti ovat toimineet esimerkillisellä tavalla veropolitiikan osalla ja otan esiin kolme asiaa. Me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, avoimuutta ja älykästä sääntelyä. Kansainvälinen yhteistyö jos haluamme torjua veronkiertoa ja muita ilmiöitä, niin meidän täytyy toimia koordinoidusti kansainvälisellä tasolla. Me tuemme siis komission tavoitetta uudistaa käytännössääntöryhmää ja TAX-valiokunnasta on tullut ajatus perustaa veropolitiikan koordinointikeskus. Ja sitten avoimuudesta Accountants Europe tukee parempaa ja runsaampaa avoimuutta verokysymyksissä. Me tuomme maakohtaisia raportteja ja olemme luoneet mallin yrityksille, jotka jo vapaaehtoisesti julkistavat näitä verotietojaan. Niiden, jotka valmistelevat aggressiivisia verosuunnitelmia, niin niiden pitäisi paljastaa nämä suunnitelmat. Sitten älykäs sääntely vielä kolmanneksi. Täytyy muistaa, että paremman sääntelyn periaatteita pitää soveltaa myöskin verotuksen alalla, ja erityisesti jos pohditaan seuraamuksia. Ja ymmärrän kyllä, mitä iloa on siinä, että käytännössääntöryhmä kattaisi myöskin veroneuvontapalvelut, mutta sitten pitäisi kattaa kaikki palvelujen tarjoajat. Ja tämä pitää pohjautua toteutuneelle toiminnalle, ei millekään ammatille tai yksittäiselle alalle. Sitten täytyy katsoa sääntöjä, jotka liittyvät tilintarkastusyrityksiin. Näitä sääntöjähän on juuri hiljattain tiukennettu vuonna 2014, mutta niitä ei ole vielä siirretty kansalliseen lainsäädäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Eli taksavaliokunta oli oikeassa, kun se totesi, että ensin täytyy tarkastella näiden uusien sääntöjen vaikutuksia me tarvitsemme sääntelyvakautta ja sääntelyvarmuutta. Ja voin vakuuttaa teille, että ammattimaiset tilintarkastajat suhtautuvat vastuusensa mm, hyvin vakavasti. Jokapäiväisessä elämässä nämä tilintarkastajat ovat tärkeitä, kun varmistetaan, että verojärjestelmät toimivat, vaikka ne ovat monimutkaisia ja että veromaksajat noudattavat velvollisuuksiaan. Ja julkinen sektori on nähnyt tässä etuja. Useimmitenhan eettisiä sääntöjä noudatetaan, ja me haluamme ottaa kansalaisten edut huomioon kaikessa työssämme, ja kuten ennenkin, parlamentti voi luottaa meihin. Kiitos. Kiitoksia paneelin jäsenille. Ja sitten kollegoilta kommentteja. Ensimmäisenä minä itse. Tässä on neljä aihealuetta, joita haluaisin käsitellä. Ensinnäkin tämä kasvu- ja investointisuunnitelma, ja sehän tähtää siihen, että voidaan tasapainoittaa rahoitusta omista ja velkavaroista. Onko tämä mielestäni järkevä lähestymistapa? Ja sitten toinen kysymys. Eikö tämä olisi syklinen elementti josta voi koitua enemmän haittaa kuin hyötyä? Ja millaisia muita mahdollisuuksia teidän mielestänne olisi katsoa tätä erilaista kohtelua, mitä tulee oman pääoman käyttämiseen ja muun pääoman käyttämiseen? Sitten PK-yrityksistä. Onko tämä oikeasti vaihtoehto PK-yrityksille lähteä mukaan tähän? Millaisia vaikutuksia on näillä erilaisilla tilinpitojärjestelmillä. Saksassa esimerkiksi on oma järjestelmänsä. Erityisesti jos ajatellaan tätä konsolidointia, onko tämä konsolidointi ylipäänsä mahdollista? Ja sitten lopuksi vielä tämä aineeton omaisuus. Komissio jätti tämän tarkoituksella pois. Monet yritykset nyt palvelutaloudessa, niillä esimerkiksi juuri nämä markkinaoikeudet, henkinen omaisuus, ne ovat hyvin tärkeitä ja arvokkaita. Eli onko nyt sitten ehdotuksia, jotta voitaisiin nämä asiat hoitaa tehokkaammin? Eli tämä kysymys meni sitten kolmannelle asiantuntijallemme Accountants Europeista. Eli siinä minun kysymykseni. Sitten otamme lisäkysymyksiä ja sitten lopuksi te saatte vastata kysymyksiin. Toivottavasti pidin itsekin puheestani eli kahdesta minuutista ja toivottavasti en nyt puhunut liian nopeasti tulkkeja ajatellen. Ja sitten seuraavaksi SND-ryhmästä Ygbäjiin. ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia vieraitamme. Tietenkin tärkeä aihepiiri liittyy suoraan EU-talouteen ja on tärkeää kuulla asianosaisia suoraan, vaikkakin teidän sektorillanne on vaikea saada yksinäistä aikaa, mutta uskon, että yhdessä kyllä löydämme jonkinlaisen mallin, jotta saadaan aikaan parempaa verotuksesta oikeudenmukaista tukea taloutta samanaikaisesti, koska se, jos on demokratia niin kuin mekin, oikeastaan tai vasemman, vasemmaston edustajia, on vaikea selittää kyllä PK-yrityksillemme, jotka edustavat 25 prosenttia talouksistamme kaikissa EU-maissa, miten voi olla mahdollista, että he maksavat 30 prosenttia veroja enemmän kuin monikansalliset yritykset kuulin tässä aivan, kuuntelin erityisesti Business Europein edustajan sanovan, ilolla kuuntelin, että te puolustitte todellakin tätä konsolidointia. Olen teidän kanssanne samaa mieltä tästä asiasta. Näin voidaan paremmin saada kuriin siirtohinnat ja muut lopettaa tällaiset asiat, jotka aiheuttavat eniten ongelmia taloudessamme juuri verojärjestelmä tämä näkyy, ja jos jatkuvasti mennään alaspäin eikä koskaan ylöspäin, niin se on huono asia, mutta konsolidointiteksteissä ei ole kaikki jäsenvaltiot mukana. Jokainen maa voi itse määritellä verokantansa. Eikö ole sitä mieltä, että olisi parempi, niin kuin USAssa, että olisi tällainen liittovaltio, eurooppalainen yhteinen verokanta pienin vaihteluin? USA tämä vaihtelu on 50 prosenttia riippuen liittovaltiosta, osavaltiosta. Näin voitaisiin ottaa ensimmäinen askel kohti yhtenäisiä toimintamahdollisuuksia. Sitten yleisempi kysymys seuraavaksi, ja tämä liittyy ehkä aivan erityisesti myös Business Europeen. Tällä hetkellä CCCTV on pakollinen vain yrityksille, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa vuodessa. Mielestäni tämä on hiukan erikoista, koska kun ajatellaan tasapuolisuutta, tiedetään, että on koko joukko yrityksiä, joiden voitto on alle, tai liikevaihto on alle 750 miljoonaa, ja kuitenkin nekin toimivat kansainvälisesti, ne, niitä ei alisteta samoille säännöille, ja sosialistina tämä on minulle ongelmallista. Haluaisin tietää, voitaisiinko teidän mielestämme yrittää vähentää tätä kynnysarvoa, jotta saataisiin verotuksellista tasa-arvoa enemmän aikaan. Sitten vielä ihan lopuksi, herra Kumarille, mm, mitä pk-yritykset ovat tästä tekstistä mieltä, koska sehän koskee niitä suoraan, ja me tulemme tietenkin huolta siitä, että toimittaisiin verotuksellisesti samalta lähtöviivalta. Oli kyse sitten suuresta monikansallisesta yrityksestä tai pk-yrityksestä. Minun täytyy nyt katsoa kello, koska meillä on vielä yhteiskokous tulossa. Ja sitten ECRstä Sandel Luotto, hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Uskon voimakkaasti oikeudenmukaisen verokilpailuun. Se pitää verot alhaalla ja jäsenvaltiot näin ollen menevät kohti erinomaisuutta. Se on ostukseni. Kun kuuntelen näitä puhuja, ymmärrän, että puheaika on rajallinen. Kuultiin lähinnä yleisiä lausuntoja. Haluaisin mennä hieman enemmän yksityiskohtiin, koska kuulin paljon voimakkaita lausuntoja. Jos kuulin komission oikein, niin molemmat sanotte, että järjestelmä tuo turvempaa ja yhdenmukaisempaa järjestelmää. Eli, eli enemmän juridista varmuutta myös, ymmärrän perustelut, mutta miten voidaan sanoa, että se tuo järjestelmä, joka on oikeudenmukaisempi. No siitä en ole niin varma, erityisesti kun sitten kuulin, niin kysymykset niin kuului herra Watsonille, jos ymmärsin oikein, kun sanotte, että tietyt jäsenvaltiot tulevat häviämään, jos nyt luin asiakirjanne oikein. Siinä asiakirjassa puhutte, että joustoa häviää jäsenvaltio, erityisesti pienemmille jäsenvaltioille joustoa häviää. on se mielenkiintoista tietää, miksi erityisesti yritykset ja pienemmät jäsenvaltiot nyt pelkästään, että he häviävät tässä järjestelmässä. No tässä nyt puhutaan paljon tällaista lähentymistä konvergenssista täällä parlamentissa, enkä ole varma, että tästä tulee enemmän, jos kaikki yritykset pienemmistä ja menevät suurempiin jäsenvaltioihin, jotka ovat jo vahvoja taloudellisesti. Se oli ensimmäinen asia. Niin toiseksi oli myös vahvoja lausuntoja hallinnollista kustannuksista ja taakasta. Komissio puhui näistä molemmista. Sitten myös herra Butt Telly Staft sanoi, että saamme järjestelmän, joka on yksinkertaisempi ja puhtaampi. Ja sitten komissio oli tässä myös mukana. No voin kuvitella, että uudessa järjestelmässä monikansalliset yhtiöt, huolimatta siitä, että CCTV, niin olisi pakko myös valmistelemaan paikallisia rahoituslausuntoja siinä mielessä, tai siis taseita, joten oli varma minusta, miten tämä olisi yksinkertaisempaa, eikä nyt se toisi vain lisää hallinnollista taakkaa, mutta jos Herbuteli Staff voisi puhua tästä lisää. Kiitos. Thank you very much. Uh, the next... Kiitoksia sitten liberaaleista. Liiding, ole hyvä. Thank you, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja hyvät kollegat. Kun kyse on veroista, niin meidän täytyy varmistaa, että kilpailu jäsenvaltioiden välillä pysyy rehellisenä. Paras ratkaisu on siis se, että yhteisöveropohja yhdistetään taloudelliseen toimintaan. Samalla meidän täytyy helpottaa sitä, että yritykset pystyvät toimimaan sisämarkkinoilla. Kansainvälisillä yrityksillä on tarpeita saada järjestelmä, jossa säännöt ovat selkeämmät. Ja tietysti meidän täytyy torjua käytänteitä, joissa pyritään vält- kiertämään veroja. Yritystenkin täytyy maksaa rehellisesti veroja ja siksi tuen näitä tavoitteita täysimittaisesti. Mutta tähän liittyy myös haaste. Yritysverotus koskee hyvin pitkälti jäsenvaltioiden tuloja, ja ne ovat keskeisen tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä. Meillä ei ole varaa siihen, että pyritään ihanteisiin, jotka eivät toimi käytännössä. Ja meidän täytyy nyt miettiä hiukan tätä komission ehdotusta. Ensimmäinen kysymys. Kuinka varma komissio on siitä, että tämä ehdotus on budjettineutraali? Meillä ei vielä ole tietoa siitä, miten tämä vaikuttaa jäsenvaltioihin. Onko komissio ottanut huomioon sen, mikä on tämänhetkinen tilanne ja tuleva tilanne jäsenvaltioissa, ja onko siellä sitten liikkumatilaa toimille, jotka pitävät tämän ehdotuksen budjettineutraalina. Ja toinen kysymys. Haluaisin tietää, miten komissio on ottanut huomioon digitaalisen talouden ja miten tässä otetaan huomioon yritykset, joissa on robotteja tai yritykset, jotka myyvät eurooppalaisia tietoja tai ohjelmistoja. Ja miten on otettu huomioon tekijänoikeudet miten taloudelliset arvot arvioidaan ja miten se näkyy sitten tässä ehdotuksessa. Ja kolmas kysy. Meidän täytyy optimoida yritysten toimintaa. Meidän ei pidä olla naiveja. Nyt kun meillä on tämä uusi yhteinen yritysveropohja, niin se toimii. Siinä käytetään prosenttiosuuksia. Esimerkiksi on maita, joissa verotus on alhaisempaa ja me emme saa päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa niin kuin, pyritään yhä alemmalle tasolle. Eli miten komissio aikoo toimia tässä? Kiitoksia sitten Guesta McCarthy. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän puhujana sitä puheenvuorosta. Niin kuin monet muutkin, meilläkin on ongelmallista se, miten tuloksellista tämä CCCTB tulee olemaan, kun tulee vähentämään veronkiertoa, kun tämä kynnys on 750 miljoonaa euroa ja sitten voidaan vähentää eh, menoja tutkimuksen kehitykseen, investointien kasvuun. Minä tiedän, että monet ihmiset Irlannissa tuntevat huolta tästä ehdotuksesta ja miten se vaikuttaa verotuloihin, kun ajatellaan omaa väärisintä taloudellista malliamme. Minä tietenkin puolan sitä, että muutettaisiin mallia, mutta todosta kuitenkin on, että jos hyväksyt, hyväksytään yhteinen yhdistetty veropohjasta, on vaikea arvioida, miten se vaikuttaa omassa maassani ja muissakin maissa, ja haluaisin teiltä puhulta näkemyksiä asiaan. Esimerkiksi yksi alue, jolla tulosarvioinnit komissiolta ovat ehkä epäluotettavia, liittyy kiinteisiin äh, konkreettisiin omaisuuseriin Esimerkiksi vaikka lentokoneteollisuusalalla äh, ja niin edelleen muuttaisi äh, jos yritykset lisäävät näitä suuria koneita, miten se vaikuttaisi heihin. Sitten artikla 40 viittaa 10 prosenttiin rahoitus osa omaisuuserien arvosta on sekin mahdollisuus, että aineettomat omaisuuserät muutettaisiin rahoitusomaisuuseriksi. Haluaisin kuulla näkemyksiä näistä odotuista vaikutuksista jäsenvaltioihin. Ja onko teillä näkemystä siitä, mitä voitaisiin tehdä, että voitaisiin reagoida tällaisiin mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin? Greens, it's been... Kiitos vihreistä, Giegold. No? Eva Jolie. Tai sitten Eva Jolie. Eva, Lehmann. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys Business Europein edustajalle, herra Watson. Puolatte sitä, että uudistetaan CCCTB, mutta jos ymmärsin oikein, niin teistä se parempi, että järjestelmä olisi vapaaehtoinen sillä tapaa kukin yritys valitsee parhaan järjestelmän, kansallisen järjestelmän tai sitten tuon CCCTBn version, mutta eikö olisi eikö tämä ole 29. verojärjestelmä, joka vain monimutkaistaisi asioita, joka lisäisi hallinnollista monimutkaisuutta, kun taas toivotte ainakin virallisesti sitä, että tilanne helpottuu ja että olisi yhtäläiset toimintaedellytykset. Sitten vielä kysymys UEAPMen äh, edustajalle. Vuonna 2011 tuitte komission ehdotusta mutta kritisoitte sitä, että se oli liian monimutkainen panna täytäntöön, jos ajatellaan pk-yrityksiä. Onko näin edelleen? Teidän mielestänne, jos ajatellaan tätä 2016 ehdotusta, joka on tarkistettu, tarvittaisinko teistä CCCTB-ehdotus pk-yrityksille, jotka toimivat eri valtioissa? Kiitos. Thank you very much. And, uh, now... Kiitoksia. Ja sitten tässä oli paljon kysymyksiä paneelin teille. Mennään samassa järjestyksessä ja keskittykää näihin tärkeisiin kohtiin, koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Eli Watson jälleen ensimmäisen, olkaa hyvä. Kiitoksia ensin tähän vihreiden kysymykseen. Niin, kun meillä oli aikaisempi ehdotus, niin sanoimme, että se olisi optimaalinen. No meillä on nyt uusi teksti ja sanomme, että monet yritykset katsovat, että tämä CCTB pitäisi olla vapaaehtoinen kaikille yrityksille, mutta emme nyt sano, että sen pitäisi olla ehto ja että vastustaisimme tätä muussa tapauksessa. Eli tämä asia on nyt tärkeää huomata tästä uudesta tekstistämme. Sitten nämä prosykliset investoinnit, aineeton omaisuus. Nämä varmaan jo katoin alustuksessani. Sitten puhuttiin voittajista ja häviäjistä ja sanoisin ainoastaan, että katsokaa työtä, jota komission tutkimuskeskus on tehnyt. Sieltä saa paljon tietoa, sieltä saa paljon lukuja, kun katsotaan eri val- jäsenvaltioiden voittajia ja häviäjiä. Eli käykää sieltä katsomassa näitä tietoja. Sitten muita kohtia. Olin aina yllättynyt, kun sanotaan, että yksilöt maksavat enemmän veroja kuin yritykset. Ja meidän täytyy nyt hiukan tarkastella, että ketkä omistavat nämä yritykset. On niissä tapauksissa, kun ajatellaan yritysten kannattavuutta, niin nämä voitot maksavat sitten tavallisten työntekijöiden eläkkeet. Eli mitään ilmaisia lounaita ei ole, jos yhteisöveroa nostetaan, koska viime kädessä sen maksavat yksilöt. Ja meidän täytyy katsoa tätä yritysverojärjestelmää ja katsoa, miten se on sitten suhteessa henkilökohtaiseen verotukseen. Yritykset ehkä maksavat hyvin alhaisia veroja, mutta täytyy muistaa, että yksilö, joka omistaa osakkeita, maksaa sitten veroja kahteen kertaan. Se maksaa, hän maksaa veroja silloin, kun maksetaan voitosta veroja, ja sitten jos tämä henkilö joutuu maksamaan sitten toisen kerran veroja, kun hän saa itselleen näitä voittoja. Eli meidän täytyy katsoa nyt tätä suhdetta yritysverotuksen ja henkilökohtaisen verotuksen välillä. Sitten mainittiin näitä kynnysarvoja, erityisesti maakohtaisessa raportoinnissa. No nyt yleisemmin haluaisin todeta, että Business Europe on tukenut komission ehdotusta, siis se on tukenut OECDn ehdotuksia, jotka liittyvät julkisiin maakohtaisiin raportteihin. Ja me katsomme, että veroviranomaiset ovat se taho, johon, jos, jonka tasolla voidaan jakaa näitä yritysverotietoja. Eli näin sitten yritykset maksavat oikean summan veroa. Useimmat yritykset pyrkivät maksamaan veroja ihan oikein. Ei ole niidenkään etu, jos ei ole yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, mutta pitäisikö julkistaa nämä maakohtaiset raportit? Siitä emme ole varmoja. Ja sitten heikentääkö tämä raportointi sitten veroviranomaisten toimintaa? On nyt vaikea ymmärtää, miksi sanotaan, että veroviranomaiset pystyvät tekemään työnsä ilman, sitä, että kansalaiset jotenkin valvoisivat tai saisivat käsinsä näitä tietoja. On vaikea nähdä, miten tämä voisi lisätä luottamusta veroviranomaisten työhön. Eli me tuemme veroviranomaisia. Se on ihan oikea taso, jolla käsitellään näitä maakohtaisia raportteja. Ja tiedän, että kahdessa valiokunnassa tätä on jo käsitelty, mutta katsokaa uudelleen sitä, millä tavalla julkinen maakohtainen raportointi, ja tästähän nyt puhutaan näiden kynnysten yhteydessä, eli millä tavalla se sitten edistäisi läpinäkyvyyttä. Ja kun puhutaan näistä kynnysarvoista, niin tiedän, että tällä hetkellä on ehdotus, joka julkisen raportoinnin osalta alentaisi näitä kynnysarvoja kuin veroviranomaiset. Eli tämä on vaarana. Ja tässä oli minun aikani. Kiitoksia. Kiitoksia. Minun täytyy tosiaan katsoa kelloa. Ja sitten seuraavaksi Hyma, olkaa hyvä. In the minute extra from Mike uh, to the questions. Niin sain hiukan lisäaikaa. Tämä ensimmäinen kohta vihreästä ryhmästä. UAP e e on arvostellut 2011 ehdotusta, että se liittyy näihin vaihtohintoihin ei siksi, että se olisi ollut liian monimutkaista pk-yritykselle. Toiseksi, toinen vastaus pienistä jäsenvaltioista. Täytyy tehdä ero on, vaikuttaako ehdotus kielteisesti joihinkin pieniin jäsenvaltioihin, jotka tällä hetkellä keinotekoisesti houkuttelevat kannattavia yrityksiä, joita sitten verotetaan alhaisesti. Ja kysymys kuuluu, jos tällaiset yritykset hyödyttävät muista maata vai ei, vaikka nyt Irlanti otetaan esimerkkinä siellä. Se, sinne tulee paljon yrityksiä, voittoa, mutta yritykset vain e- eivät tietenkään kärsi mistään muutoksesta, jos Irlanti ei muuta niiden verokantaa. Mutta Irlannin valtiovarainministeri kyllä kärsii, koska saa vähemmän voittoa tai voitonjakoa Irlantiin. Ja silloin tarina on varsin erilainen. Kaikkein tärkein kysymys meidän kannaltamme katsottuna on puheenjohtajan kysymys PK-yritystä ja innovoinnista. Ymmärsin kyllä hyvin, ja tämän suuntaisesti muutkin ovat puhuneet, että ehkä tästä tulee vaikeaa, jos opting in mukaan tulo tarkoittaa äh, muutoksia. Mutta jos kuitenkin PK-yritys haluaa kasvaa kansainvälisesti, normaalisti tämä tarkoittaa sitä, että täytyy houkutella pääomamarkkinoita, silloin niiden kyllä kannattaa miettiä sitä, että muuttaisivat kirjanpitosääntössä IFRS mukaisesti ja siirtyisivät tähän järjestelmään. Jos ne haluavat pysyä kansallisella tasolla ja hiukan harjoittaa rätyttävää toimintaa, niin silloin ehkä kannattaisi järjestelmää juurikaan muuttaa. Iso kysymys tulee olemaan, mitä tapahtuu näissä jäsenvaltioissa, ei ehkä Saksassa, mutta olen kuullut asiasta Ranskasta tai Itävallasta tai jostakin muista maista, jotka sanovat, että me emme oikeastaan halua rinnakkaisia verojärjestelmiä tulevaisuudessa, koska on vaikeaa, että on erilaiset veropohjat ja kaksi eri verokantaa suurille ja pienille toimivaa yksinkertaisesti. Ja tämän takia, kun me nyt puhumme veropohjan sisällöstä, niin sitä pitäisi tarkastella myös siltä kannalta, onko se toteutettavissa myös PK-yrityksiin, koska on varsin todennäköistä, että joissakin jäsenvaltioissa, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin pitäisi koskea kaikkiin yrityksiin, myös pieniin. Sitten vielä lopuksi Alderyhmän edustajan kysymykseen. Olisi parempi, jos joku muuttaa tuotantonsa maahan, jossa verot ovat alhaisempia, kun nyt ne siirtyvät vain voittojen takia alhaisemman verotuksen maahan. Silloin kilpailu, kilpailu olisi avoimempaa ja pakotettaisiin jäsenvaltiot tehokkaaseen vastuulliseen veromaksajien kohteluun. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten vielä Butelistaft. Well, I think the... Kiitos puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet ovat etteneet monta tärkeää kysymystä ensin, mutta olisi mahdollista vastata niihin kaikkiin, joten jos teille sopii, niin keskittyisi siihen, mikä minusta vaikuttaa tärkeimmältä. Ja hallinnollinen taakka ja hallinnolliset kustannukset on mainittu täällä ihan oikeutetustikin muutaman kerran ja on tärkeää ymmärtää, että yritysten tilanne tällä hetkellä on se, että toisaalta niiden pitää valmistella tilinpäätöksiä useimmissa jäsenvaltioissa ne pitää myös laatia verosopetuksia, jotta voivat päästä tuohon tiettyyn veropohjan. Vain julkisesti listatut yhtiöt Euroopassa, no niiden kohdalta ollaan vain pysty sopimaan IFRSstä, jota käytetään kollektiivisena standardina sanoisin. Ja Eurooppa tässä mielessä on osoittanut johtajuutta globaalille standardeille, joten uskon tämä on esimerkki, jota pitäisi pohtia sillä, kun ne yritykset, jotka eivät käytä IFRS ja meidän piti keskustella tilinpäätöstandardista, niin no tässä parlamentissa ja neuvostossa silloin osoittautui mahdottomaksi sopia ja lopputulos oli direktiivi, johon kuului yli sata vaihtoehtoa, mikä osoittaa sen, miten kaukana toisistaan jäsenvaltiot ovat, ja se jätti melko paljon sopeutusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden välillä, joten kyllä olisi hyvä, että edistyttäisiin enemmän tässä, ja se olisi suora vaikutus yritysten toimintaan tältäkin osin. Lisäksi taisi olla tärkeä kysymys suhteessa näihin aineettomiin varoihin, joista on tärkeämpiä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että lisää työtä pitää tehdä ja ainoastaan siinä, miten nämä tunnistetaan, vaan myös miten muutos tapahtuu sillä, että pitää ymmärtää, että nämä varat ovat kaikkein liikkuvimmat senpä vuoksi kyse on ennen kaikkea siitä, että tapahtuu enemmän kansainvälistä koordinointia siitä, miten niitä käsitellään. Ja kun tässä nyt katsotaan niin eteenpäin, niin olisi myös tärkeää, kun keskustellaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta, no ei pitäisi tarkastella vain asioita staattisesti, vaan että pohdittaisiin myös tulevia sukupolvia – olisi tärkeää, että moderneissa verojärjestelmissä tarkasteltaisiin myös ulkopuolisia tekijöitä, yritysten ulkoisia aspekteja ja ympäristövaikutuksia, sillä en usko, että nykyiset verojärjestelmämme auttavat siirtymään kohti kestävämpää taloutta. Sitten voittajat ja häviäjät, jotka on mainittu täällä monesti. No, tämä ei liity vain siihen, että keskustellaan pidempään, vaan Pitäisi puhua myös siirtymäajasta, jotta ne taloudet, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia verokilpailuasemastaan, saavat tarpeeksi aikaa sopeutua ja muuttua. Kiitos. Thank you very much. So still a lot of questions. Kiitoksia vielä. Paljon kysymyksiä on jäljellä tässä poliittisessa prosessissa. Ja nyt sitten toinen paneeli. Toivotan tervetulleeksi Katja Lehto Komulaisen ja Richard Murphyn. Hän edustaa Tax Justice Networkia. Kumpikin teistä saa viisi minuuttia alustukseen ja sitten tulee kysymyksiä. Varokaa niitä punaisia pulloja, ne ovat räjähdysalttiita. Eli Katja, ole hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat on kaksi suurta teemaa, jossa komissio lupasi tätä tavoitteet ja jossa AI-laiset ovat hyvin kiinnostuneet. Sosiaalinen kenttä ja fiskaalinen kenttä, verokenttä EU on tässä koronavassa Brexit-äänestystuloksen. Nyt on korkea aika, että me kaikki teemme yhteistyötä unionin eteen, jos ei ole kyse vain taloudesta, vaan myös vahvista, vahvista sosiaalisista oikeuksista ja poliittisesta tahdosta puuttua verovälttelyyn aavilaiset, eh, heidän pitää, heidän pitää maksaa veronsa. He ovat eh, huomanneet leikkauksia julkisissa kuluissa ja palkoissa. He eh, jatkossakin maksavat veroja, on reilua oikeudenmukaista, että he saavat nähdä myös sitä, että monikansalliset yhtiöt maksavat oman osuutensa veroista. Tässä on kyse johdonmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa jos halutaan korjata tuloksia, jos halutaan puuttua verovälttelyyn ja fiskaaliseen polkumyyntiin ja fiskaaliseen shoppailuun, niin no, tämä on myös tapa saada taas luottamus ihmisten ja EUn välille takaisin. Meillä on kolme pääpointtia ensinnäkin yleinen tukemme CCCTBlle, toiseksi meidän tarkistuksemme CCCTB ja kolmanneksi meidän vaatimuksemme yhteisestä yhtiöveropohjasta. Ensinnäkin EAY tukee kaikkia ehdotuksia, joiden aikomuksena on torjua verovälttelyä ja fiskaalista polkumyyntiä ja shoppailua. Senpä vuoksi EAY tukee CCCTBtä ja sitä, että se olisi pakollista, mutta ehdotamme myös muutettuja tarkistuksia. Markkinat itsellään eivät välttämättä johda tyydyttäviin tilanteisiin päinvastoin. Fiskaali kilpailu on polkumyyntiä meistä CCCTB on myös positiivista, koska se yhteiset säännöt, kuten herra Montalier sanoi aikaisemmin, yrityksille sisämarkkinoilla EAYssä. Puolamme reiluja sääntöjä ja reilulle säännölle perustuvalle liiketoiminnalle jäseniämme kiinnostavat luvut, jotka osoittavat, miten suuria nämä menetetyt vero ovat. Voin tulla noihin laskelmiin myöhemmin, mutta Professori Murphy voi sitä puhua myös lisää, mutta meillä on laskelmia myös siitä, paljonko verotuloja on menetetty. Kaiken kaikkiaan se on siis 139,3 prosenttia kokonaisesta EUn vuotuisesta vaiheesta. Jos nämä verot oltaisiin kerätty, niin minkälaista, minkälaisia leikkauksia olisi tarvittu tehdä. Ja alijäämä olisi pysynyt kuurissa. Kohta kaksi, kolme suurta tarkistustamme. Ensinnäkin raja-arvo. Vaadimme, että direktiivi rajoitetaan paljon alhaisemmalle kuin mitä ehdotuksessa mainittu. Vaadimme, että tuo raja-arvo olisi tilinpäätöstandardin mukainen. Se lisäisi johdonmukaisuutta ja selkeyttä säännöissä. Sen vuoksi raja-arvon pitäisi olla enimmillään 40 miljoonaa euroa. Maantieteellinen soveltamisala vaadimme, että direktiivi pitäisi, että se pitäisi täydentää monikansalle yhtiöille, monikansalle yhtiöille, koko konsernille EU-jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Yhteisöt kolmansissa maissa kuuluvat jo verovälttelydirektiivin piiriin, mutta eivät yhtä kunnianhimoisesti kuin mitä EAY vaati. Mielenkiintoista, että on toinenkin linkki, johon puhuttiin tässä aikaisemmin, nimittäin tämän CCCTBn maakohtaisen raportoinnin välillä. EAY puoltaa sitä tällaisia yksityiskohtaisia maakohtaisia raportteja, jossa se täyttää globaalia avoimuutta kaikille yhtiöille. CCCTB ja maakohtaiset raportit, niiden pitää toimia yhdessä tehokkaalla tavalla, jotta voidaan kerätä tarpeeksi arvokasta tietoa kustakin maasta, mukaan lukien kolmansista maista. Ja tietysti yhtiöllä tarkoitan yhtiöitä, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalan puolellamme mahdollisuusraportteja myös siksi, että ne ovat olennaisia avoimuuden kannalta ja myös verovälttelyn ja tuotosiirtojen kannalta. Nopea täytäntöpano kolmanneksi, se on kolmas tarkistuksemme EAY vetosin, että nopeasti panna täytäntöön CCTB, meistä sen täytäntöönpano pitäisi tapahtua, tai alkaa niin äh, mahdollista oli tammikuusta millään. Korostamme sitä, että ainoastaan CCCTBn myötä, ja kun käytetään, niin ainoastaan sen myötä siis siirtohinnoitteluun voidaan puuttua ja voidaan eliminoida sitten tilinpäätössäännöt. No, professori riippuu siitä lisää. Lopuksi EAY vaatii myös sitä, että sitä meidän vaatimuksemme liittyy sinne, että se olisi 25 prosenttia. Ja lopuksi sanoisin vain, hyvät naiset ja herrat, että EU ja sen kansalaiset ansaitsevat yhteistäydistettyä yhteisöveropohjaa. Kiitos. Ja nyt herra Murphy voi sitten puhua lisää. Kiitos häntä jo etukäteen. Kiitos. Thank you very much, but if you... Kiitoksia. Ja nyt annan sitten Murphylle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you and thank you for inviting. Kiitos, että sain kutsun tänne tänään. Autoin perustamaan tämän organisaation muutaman muun hilkansa, jotka ovat tässä kommenttiin, niin liittyvät nykyrooliini, niin kun olen professorina Lontoon yliopistossa. Lisäsin myös, että olen hyvin puolueellinen makrosaarpoitusta, koska olin itse laatimassa tuota ideaa, joten ei ole varmaankaan kovinkaan puolueeton tässä mielessä. Haluan puhua selvästi, että Tax Justice Movement pitää hyvänä että mikä on hyvin selvää on, että olemassa oleva yhteisöveropohja perustuu myytille, että yhtiöryhmät perustuvat yksityistäyksestä, mikä ei pidä paikkansa, eikä voida rakentaa reilua verojärjestelmää myyttien pohjalta. Sen takia että tuo satu pitää nyt, sieltä pitää luopua, pitää tunnustaa, että on tällaisia yksiköitä, joita johtaa yksi keskushallinto, ja niitä pitää verottaa sillä tapaa. sen vuoksi CCCTB tunnustaa tällaiset realiteetit, mikä on puuttunut yhteisöverotuksesta vuosikymmenin ajan. Tämä on ainoa oikea suunta. Pitää myös muistaa, mistä yhteisöverotuksessa on kyse. Kyse on sitä backstop-verotuksesta, se ei itsessään ole suuri. Tuotpain tulee, se on 8 prosenttia verotuloista keskimäärin EUsta. Ja syy siihen, miksi on olemassa, on, että estetään tuloverotuksen vääristymättä. Jos halutaan verokilpailua, niin no, Minulla on ongelmia tämän ajatuksen kanssa, mutta jos niin halutaan, niin se pit- sitä pitää käydä tuloverotuksessa, jossa ihmiset liikkuvat valtioiden välillä, koska eri valintoja tehdään, mutta ei nyt laadita keinotekoista verokilpailua. Katsotaan sitten myös yritysten tilannetta. Se on tämän taloustieteilijänä. Yritykset tarvitsevat yhtäläisiä toimintaedellytyksiä. Ja jollei näin ole, niin sitten on epäreilua kilpailua. Ja tällä hetkellä tilanne on tämä, koska meillä oli johdonmukaista verotusta, joten haluamme CCCTBn Kuitenkin tässä on ongelma CCCTBssä ja se on tuossa kolmannessa c konsolidoinnussa. CCCTB, niin kuin ehdotettu, siinä ei ole kyse konsolidoimisesta. Olen kirjanpitäjänä, no se on taakka, joka minun pitää kantaa. Sanon teille, että CCATB, se puhutaan aggregoidusta eikä konsolidoidusta. Se, mitä se tarkoittaa, on, että ehdotuksessa, joka meillä on, kukin valtion tiilit on sopetettu standardiverotuksella ja sitten lisätty yhteen. Se ei tarkoita sitä, että konsolidoidut tuotot osayksikössä verot tulevat verotetuiksi sen sijaan verokilpailu siirtyy verojärjestelmästä tähän tilinpäätösjärjestelmään. Ihmiset valitsevat eri tilinpäätöstandardit soveltaakseen. tytäryhtiöisiin näitä tiettyjä sääntöjä näin voidaan saavuttaa tulos, joka johtaa kieltokoiseen verokilpailuun, paitsi jos meillä on johdonmukaiset tilinpäätöstandardit, jossa myös käytetään maksusraportointia. Jolle näin on, niin meillä ei voi olla CCCTBtä. Professori Brown Sigerin kanssa olen tästä asiakirjan. Se on ainoa se kirja, joka huomauttaa tästä virheestä pitää myöntää. Ja meistä tämä on persoonalta tärkeää. Meille pitää olla veroraportoinnin normit Euroopassa, jotka tuovat tuloksen, joka on hyödyllinen pohja verotukselle. Ja sanon teille, että IFRS ei ole sopiva pohja tähän. Siellä on selvästi sanottukin näin. He eivät halua sanoa mitä sitten pitäisi käyttää tuohon, että yrityksillä pitää olla vain yksi säännöstö, mutta sanovat, että tämä ei ole oikea valinta. Sen takia tehtävä kuuluisi EUlle minusta, ja teidän pitää putoa tähän ja laatia nuo verotusraportointistandardit. Meillä nyt tarvitsee olla 28-29 tilinpäätöstandardia, jossa on yksi per maan plus IFRS. Pärjäsimme yhdellä normistolla. Yritykset arvostavat tätä yhdet säännöt toimii missä vaan, yksi veropohja, yksi tulkinta ja tehkä tästä kattavaa, koska voin taata teille, että useimmat kirjanpitäjät ymmärtävät hyvin vähän tätä järjestelmää, joten miksi sitten näin pitäisi toimia. Katsokaapa vain nykytilannetta. Toisin sanoen, pitää nyt saada perustat kuntoon, läskataan verto oikein. Jos emme toimi näin, niin silloin No, pyydän, että voisimme olla konsolidoidut tilinpäätöstandardit eikä aggregoidut. Tarvitaan selvät säännöt, jotka ovat hyödylliset ja kattavat pk-yrityksille ja muille, jotta verotuksen pohjan ymmärtävät kaikki. Ja että se on avointa, että sen raportoidaan ja että se on myös hyvä pohja maakohtaiselle raportoinnille. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten kansanpuolueesta Brian Hayes. Olkaa. Uh, Chairman, I'd like to thank... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin molempia puhujia tässä, tässä viimeistunnossa mielenkiintoista kommentista. Tartun siihen, mitä professori Murphy sanoi viimeksi. Hän halusi, että olisi tällainen yhdenmukainen tilinpäätösstandardi ja hyvä pointti koska kerran meillä on yhtenäismarkkinat, joissa pitäisi voida rajat yllättävällä tavalla toimia. Ja sitten, että on erilaisia standardeja, niin se kyllä aiheuttaa monenlaisia porsaanaukkoja ja mm, näinhän se on. Yksi kysymys. Kun ajatellaan YK on yhdistyneen USA uutta presidenttiä herra Trumpia, hän on sanonut, kertonut aikomuksestaan vähentää yritysveroastetta USAssa ja hän aikoo myös muuttaa keinoja – jolla verotetaan. Miten tämä ehkä tulee vaikuttamaan laajasti Euroopan kilpailukykyyn, koska yksi retorinen argumentti sitä vastaan, että täysin toteutettaisiin että se tekee vähemmän kilpailukykyä Euroopan, me menetämme yrityksiä, ne siirtyvät muualle. Minua kiinnostaisi teidän kommenttinne tästä asiasta. Sitten toinen kysymykseni on seuraava. Ja Tämä liittyy tähän argumenttiin voittajista ja häviästä. Oletteko samaa mieltä teidän kanssanne? Olisitko samaa mieltä siitä, että jos mikä tahansa maa pohtii tällaista mahdollisuutta, niin täytyisi olla maakohtainen vaikutusarviointi verotusvaikutuksista. Te aivan oikein totesitte, että kahdeksan prosenttia on yritysveroosuus OECDssä ja omassa maassani Irlannissa noin 15 prosenttia kokonaisverotuloistamme viime vuosina tulee yrityssektorilta ihan oikein, koska on näitä äh, vanhoja kysymyksiä, jotka tänään vaikuttavat, mutta hyvä uutinen, että me kuitenkin maksavat. Ja nyt kysymys, jonka esittäisin näissä oloissa, joissa meillä ei ollut maakohtaista vaikutusarviointia, niin silloin syntyy vaikeuksia siitä, miten vertausjärjestelmä vaikuttaa. Haluaisin kuulla tästä. sitten molemmille puhuille vielä. Voiko olla toinen ilman toista? Herra Moskovitsin ehdotus on, että olemme saaneet pohjasta, sitten me tarvitaan konsolidointi. Ja yritykset ovat kertoneet omassa maassa, että ei voi olla toista ilman toista. Mikä teidän näkemyksenne on? Kiitos sitten SNDstä esittelijä Tang. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Miten te näette tämän CCTBn mukaanoton? Muuttaako se veronkiertoa? Minun mielestäni, mutta olkaa vain eri mieltä, niin nyt siirretään paperilla voittoja. Ja sitten tämä kolmas C, eli konsolidointi. Se yhdistää sen enemmän esimerkiksi myyntiin työvoimaan, pääomaan. Eikö silloin ole vaikeampi pelata tätä peliä, eli tällaista keinotekoista kilpailua? Ja vaikka tämä vähentääkin tällaista keinotekoista kilpailua, niin onko sitten tarpeen ottaa käyttöön jonkinlainen minimiverotusaste, jotta voidaan välttää tällaista keinotekoista kilpailua? No sitten puhuttiin näistä aineettomista omaisuuksista. Tällä hetkellä yksi ongelma liittyy näihin siirtohintoihin. Eli niiden pitäisi olla markkinahintoja, mutta mitä sitten ovat markkinahinnat? Erityisesti jos on vaikka kyse vaikka yrityksen sisäisestä toimituksesta. Ja miten, miksi komissio päätti päätti jättää aineettoman omaisuuden pois. Pitäisikö se ottaa huomioon, niin kuin jotkut ovat ehdottaneet, vai onko tämä tapa välttää ongelmia, jotka liittyvät siirtohinnoitteluun? Eli miten hoidetaan tämä aineeton omaisuus ja miten ne arvioidaan? Onko tämä ongelma, joka on liian hankala ja siksi olette yrittäneet kokonaan välttää sitä? Much and for ECR. Kiitos. Ja sitten ECRstä Luke. Kiitos puheenjohtaja. Se pitäisi sanoa, että olen pettynyt tähän keskusteluun täällä, sillä puhuttiin paljon yleisellä tasolla ja poliittisia kommentteja. No, tämän kuulemisen pitäisi mennä alemmassa syvemmälle näihin hyötyihin ja haittoihin CCCTBssä ja siinä ehdotuksessa se, mikä minua kiinnostaa, on se, miten kohdellaan monikansallisia yhtiöitä, jotka toimivat sekä EU-ssa että kolmannessa maassa. Esimerkiksi haluaisin tietää, on tässä pelättävissä, että tulisi jonkinlaisia vastareaktioita, että yhtiöt sitten siirtäisivät toimi, päätoimipaikkansa ulos EU-sta kolmanteen maahan, jotta verotus STP-periaatteen mukaan muuttuu ja missä kehyksessä tämä on mahdollista vai voidaanko tälle asettaa esteitä, jotka haittavat sen, että se, se arvo, mitä tuotetaan EU-ssa, pysyisi myös joka tapauksessa omalla maaperällä. Me tulisi verotuksessa STBn mukaan. Sen lisäksi, no jos nyt ymmärsin oikein, on kaksi vaihtoehtoa. Käsitettäisiä yrityksiä ensinnäkin on vaihtoehto sille, että suhteessa kolmansiin maihin, ja ulkopuolella on edelleenkin käyttää siirtohinnoittelun periaatetta, jotta tuo tuottoisuus voidaan laskea, joka, tai siis tuo osuus, joka pitää laskea kolmelle maalle, ja sitten toinen vaihtoehto olisi se, että suhteessa kolmansiin maihin voitaisiin ainakin fiktiivisesti esittää tuo voitonjako tuon kaavan mukaan, jota nyt on yritetty tai josta tullaan sopimaan, jotta voidaan sitten neuvotella kaksoisverotussopimusten myötä, missä suhteessa nuo verotukselliset osuudet pitää jakaa, missä verotus tapahtuu ja missä ei. Tässä kohtaa minua kiinnostaa, että eikö olisi suuri hyöty sille, että tämä näyttely olisi, että suhteessa maihin, joiden kanssa ei ole kaksoisverotussopimusta, esimerkiksi veroparatiisit Karabien, Karibian merellä, no, että ne, voidaanko ne jättää sitten vain huomiota, jolloin tuo osuus voitoista voidaan verottaa EU-lakien mukaisesti. Thank you very much and for the liberal... Kiitos. Ja sitten liberaaleista ja Jacek, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys Rova Lehtokomulaiselle. Ymmärrän niin, että pidätte tätä 750 miljoonan euron kynnystä hyvin korkeana ja haluaisitte rajoittaa sen 40 miljoonaan euron maksimissaan. Oletteko ottanut huomioon kaikki vaikutukset kaiken tyyppisiin yrityksiin, jotka sitten koottaisiin tämän kynnyksen alle, erityisesti PK-yritykset, joilla ei välttämättä ole toimintaa useissa jäsenvaltioissa pelkästään yhdessä kenties ei, ja todennäköisesti ne eivät myöskään ryhdy veroja välttelemään aktiivisesti, joten minkälaisia kielteisiä vaikutusta tästä saattaisi kenties sitten syntyä. Sitten aikaisemmassa seminaarista istunnossa puhuttiin kahdesta asiasta, nimittäin voittajista ja häviäjistä jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee CCCTB ja mahdolliseen vaikutukseen koskien sijainteja, josta mä järjestelmä otettaisiin käyttöön. Olettekohan te keskustelleet tästä asiasta kokouksissanne ja onko teillä mitään näkemyksiä asiasta? Kiitos. Ja sitten Kuesta jälleen McCarthy. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paneelin jäsenille. Te kumpikin kommentoitte sitä, mikä on tämän rahoitusraportoinnin rooli CCCTVssä. Ja ongelma ilmeisesti on se, että ei ole kansainvälisesti sovittuja tilinpitosääntöjä, jolle yhtenäisen verojärjestelmän pitäisi pohjautua. Ja te olette itsekin todennut, että pitäisi lähentää näitä tilinpitosääntöjä. Ja myöskin sanottiin, että nämä raportointistandardit, ne ovat huono malli, koska niissä on hyvin paljon subjektiivisia arvoja, kuten markkina-arvot ja tulevaisuudessa odotettavat rahavirrat. Eli Richard, voisiko kertoa hiukan näistä päätelmistä, jotka mainitsit? Ja toiseksi, voisitko kertoa enemmän asiasta, josta aikaisemmin puhuit? Eli tämä malli on avoin mahdollisille väärinkäytöksille, eli voisiko kertoa, millä tavalla näitä väärinkäytöksiä saattaisi tapahtua? Kiitos. Now I have the right... Kiitoksia. Nyt sitten toivottavasti minulla on oikea lista, eli vihreistä Gigold. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ensin haluan kiittää Richardia linkistä, jonka teit tilinpäätössääntöjen ja vaihtelevuuden välillä näiden sääntöjen kohdalla. Niin, mitähän komissio on tästä mieltä, koska oikeastaan otitte varsin perustavanlaatuisen kysymyksen esiin. Ja luonnollisesti me olemme pitkään keskustelleet kansallisista tilinpäätöstandardeista ja IFRSstä. Monet meistä emme todella ole kovinkaan tyytyväisiä näihin standardeihin, joita tulee Lontoon tuossa sijaitsevasta että Tämän takia teidän ehdotuksenne on varsin eurooppalainen, joka tulee kuitenkin Britannista. Siksi minä kovasti kiinnostaisi tietää, mitä komissio on siitä mieltä. Tämän lisäksi olen aika utelias sen suhteen, minkälaisia näkemyksiä teillä on perusparametreista, jotka liittyvät komission omaan ehdotukseen, ehdotukseen erityisesti mitä tulee kokorajoituksiin ja myös varsin anteliaisiin säädöksiin mitä tulee tutkimuksen kehitykseen ja miten kohdellaan ö, omaa pääomaa, osakepääomaa verrattuna velkaan. Ja vielä lopuksi, mehän kaikki tiedämme, ja jos te kuuntelette meidän irlantilaista ystäväämme voitte saada pientä kuvaa tästä. Mehän kaikki tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot varmaankaan eivät tule olemaan tästä samaa mieltä. Monet niistä ovat alkaneet taktikointinsa, heittävät santaa tavallaan rattaisiin kansalliselta tasolla tästä asioista puhutaan suorempaa kuin täällä kuitenkin. Milloin, mikä olisi teille kynnys, kuinka monta jäsenvaltiota tarvitsisitte, josta tästä ehdotuksesta tulee järkevä? jos se nyt ole 28, 27 tai 2009, niin kuin te ehdotitte, vaan olisi hiukan vähemmän, mikä olisi tämä me- merkittävä tai järkevä kynnysmäärä? Sven. Äh... Kiitoksia. Kukaan muu ei ilmeisesti halua puheenvuoroa, eli sitten paneelin jäsenet. Ja sitä ennen Niidemaa saa puheenjohtajan Nuja, mutta sitä ennen Katja Lehtokumulainen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erinomaisista kysymyksistä ja kommenteista. Tämä muistuttaa siitä, kun olin oikeustieteen opiskelija. Suomessa minun piti oppia verotuksen ja fiskaalikysymysten perussäännöt. No, kaikkien syntien pitäisi olla samat ja selkeät ja yksinkertaiset. Ja no, nämä periaatteet seuraavat minua ihan tänne asti. No ensinnäkin ensimmäinen kysymys. EAY pitää molempia vaiheita tärkeinä, mutta no sanoin tämän jo aikaisemminkin. Puhun siitä, että EAY todellakin vaatisi nopeaa täytäntöönpanoa toiselle vaiheelle CCCTBssä. Ja itse asiassa ehdotus ei vaikuta sisältävän selvää aikataulua tuolle täytäntöönpanolle. Toinen kysymys ja kommentti. Kyllä, edustaja Paul Tang esitti tämän, niin kyllä EAY, kuten sanoin, puhuisen puolesta täysi vähimmäisvertusaste yhtiöille EU-ssa. Ja sen istämme myös pitää tätä toisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä, miten puuttua tällaiseen fiskaalishoppailuun, jota nyt esiintyy yhteisessä EU-samme. Sitten kolmas puhuja kysyi. No, kolmasista maista. ihan sanoi, että on pettynyt kommentteihimme, mutta minä olen sitä mieltä, että jäsenillemme EAYC tulevat kaikista teidänkin maistanne. No, ihmisille ei ole väliä, että onko kyse CCTBstä vai tuleeko tämä säännös verovälttelyehdotuksesta tai mistä tahansa. Ihmisille on kyse siitä, että maksetaan verot tai siitä, että maksetaanko verot vai eikö makseta. He puoltavat oikeudenmukaisuutta. Ihmiset ovat hyvin selkeitä tästä. He haluavat, että ihmiset maksavat veronsa, he haluavat, että yhtiöt maksavat veronsa. Tietysti tässä kohtaa pitää puhua yksityiskohdista, mutta professori on tässä vieressäni ja hän kattaa nämä tekniset yksityiskohdat, mutta mielestäni on tärkeää, että katsomme tätä, miten haluamme rakentaa oman unionimme, joka perustuu sääntöihin, jotka ovat reiluja ja sitä minun professorini oikeustieteellisessä sanoivat. Sitten Alden kysymys, neljäs puhuja. Kävinkö läpi kaikki pk Niin, no se on hyvä kysymys totta kai, mutta sanoisin, että tämä on mielenkiintoinen kysymys, eikä sen, sitä ole kestetty tätä kovinkaan paljon tätä kysymys, No vaikka komissio viittasi siihen, tutkimus- ja innovaatiokysymykset siis, ja tämä ehdotus myös sisältää näitä kannustimia. Ja kaikki haluamme, että EU kasvaa, että on talouskasvua, että yritykset kasvavat, että on uusia ideoita, jotka kukoistavat. Ja tutkimus ja innovaatio, siinähän on kyse juuri tuosta. Ja CCCTB sisältää myös tämän tyyppisiä kannustimia. Sitten Guen kysymys, viides puhuja standardisointi, niin professori Murphy lienee kokeneempi kattamaan nämä standardointikysymykset, mutta EAY, kuten osoitittekin, puhuu sen puolesta, että no samalla tapaa kuin professori Murphy jo sanoikin, että pitäisi olla standardisäännöt tilinpäätöskysymyksessä. Lisäksi vihreiden edustaja tilinpäätössäännöistä. Kiitos. Thank you very much. And now, uh... Kiitoksia. Ja sitten professori Murphy, viisi minuuttia, olkaa hyvä. I wrote down 13 questions. Kirjoitin 13 kysymystä, eli nyt minulla on kova kirja vastata niihin viidessä minuutissa. Onko ongelmia verokilpailussa, onko voittajia ja häviäjiä? Ja sitten toinen kysymys. Ja johtaako tämä sitten siihen, että on keinotekoinen tuotannon siirtämisriski. No siis meidänhän täytyy verottaa taloudellista toimintaa. Ja nyt tällä hetkellä yritykset päättävät sitten, missä on hyviä infrastruktuureita, koulutettuja ihmisiä, missä on oikeusvaltioperiaate, mistä saa laajakaista yhteyksiä ja kaikkia muita syitä siirtää toimintaa johonkin muualle. Yritysverotuksessa ongelma on se, että voittoja ei veroteta siellä, missä taloudellista toimintaa on. Ja se, miksi halutaan nyt käyttää tätä uutta mallia, on se, että verot maksetaan siellä, missä taloudellista toimintaa on, missä ihmiset ovat, missä myynti tapahtuu. Ja kuten Warren Buffett sanoi, ei kukaan kiellä tekemästä rahaa tai kukaan kieltäydy tekemästä rahaa jossain toisessa maassa vain siksi, että siellä pitää maksaa veroja. Ei niin tapahdu. No, tietysti voidaan arvioida voittajia ja häviäjiä, mutta jos on häviäjiä, niin ne ovat sitten maat, jotka tällä hetkellä eivät peri veroja, vaikka ne voisivat esimerkiksi 13 miljardia tai jotain. Tai ehkä heillä on sitten jotain syitä olla kantamatta veroja, mutta niiden täytyy sitten kyllä muuttaa verotusjärjestelmäänsä. No, tarvitaanko sitten CCCTB vai CCCTB? Kyllä se pitää olla CCCTB. Sen pitää nyt olla tavoitteena, koska muuten tässä ei ole mitään järkeä. No, ovatko väärinkäytökset pahempia, jos on CCCTB? Kyllä, No kumpi vaikuttaa enemmän, julkinen maakohtainen raportointi tai CCCTV? No itse asiassa julkinen maakohtainen raportointi vaikuttaa enemmän, koska olen keskustellut monien suuryritysten edustajien kanssa ja he kaikki sanoivat, että me emme halua, että meistä puhutaan ikään kuin veronkiertäjille, me emme halua joutua etusivuille. Ja näin voi käydä, jos on maakohtaista raportointia. Eli me muutamme toimintaamme nyt heti, koska me uskomme, että Eurooppa sitten jossain vaiheessa päätyy julkiseen maakohtaiseen raportointiin. Monet varmasti muuttavat käyttäytymistään ja juuri tällä tavalla saamme sitten lainkuuliaisia veronmaksajia. No, aineeton omaisuus, no sillä ei ole arvoa, ellei se ole luotu ihmisten toimesta, jotka voivat ylläpitää sitä. Ja sillä ei ole arvoa, ellei sitä myydä. Eli myyntitapahtuma. Ja tämä on otettu huomioon sitten tässä myyntitapahtumassa. Eli kaikki aineeton omaisuus on katettu. Suurin osa näistä syntyy verosuunnitteluvälineinä, eivätkä ne liity tähän. Ne ovat vain voiton siirtomekanismeja, ja ne pitäisi poistaa tästä yhtälöstä lopullisesti. Puhutaanko yksityiskohdista? Kyllä puhutaan. Haluamme puhua näistä ulkomaisista vanhemmista. Eli jäsen jäsenvaltiossa Euroopassa – oli se sitten vanhemman roolissa tässä CCTV-kysymyksessä. Tietysti ryhmä voi nimetä tällaisen jäsenen, ja jos näin ei tehdä, niin sitten komissio voi antaa viranomaisille valtuuden nimetä tällainen henkilö. Jos ei haluta noudattaa sääntöjä, niin sitten ei pysty käymään kauppaa Euroopassa. Se on niin yksinkertaista – ja he eivät varmasti hylkää mahdollisuutta tehdä voittoja. No sitten, onko siirtohinoittelu muun maailman kanssa edelleen ongelma? No totta kai se on. Jos meillä olisi globaalia maakohtaista raportointia, niin sitähän tarvittaisiin ei pelkästään EUn kattavaa, ja tällä tavalla voitaisiin ongelma ratkaista. Ja OECD, missä myöskin käyn puhumassa, siellä tarkastellaan juuri tällaista voitonjakopohjaa siirtohinnoittelulle. Ja tätä tehdään juuri siksi, että tällä tavalla CCCTBstä siirrytään sitten kohti tätä voittoihin pohjautuvaa siirtohinnoittelua. No sitten minä tuen alhaisia kynnyksiä. Näitä tietoja tarvitaan. No sitten myyntikysymykset. Eli jotkut välikädet voivat hoitaa tämän myynnin ja sitten esimerkiksi tämä väliyritys voi olla vaikka Kemensaarella ja sitten tämä tietysti on vääristymä. Tämä oli riskinä siinä, mitä Trump ehdotti ja tällaista riskiä ei voida ottaa. Eli meidän pitää katsoa tätä asiaa samalla tavalla kuin työntekijöiden määrää esimerkiksi. No sitten tutkimus ja kehitys. No useimmissa yrityksissä ei harrasteta tutkimus- ja kehitystoimintaa. Ja yritykset eivät näistä syistä halua velkantua. Eli ei nyt voida sanoa, että tästä olisi hyötyä pk-yrityksille. Eli meidän täytyy nyt uudelleen miettiä näitä kysymyksiä, jotka johtavat edelleen siihen, että isot yritykset maksavat edelleen vähemmän veloja, mutta jos on yli, ylikansallinen verotu, niin silloin pitäisi ottaa tämä CCCTB käyttöön, ja jos ei ole tilinpitotietoja, niin silloin ei täytä perusehtoja, eli tietää, missä transaktiot tapahtuvat. Eli silloin meillä on jo suurempi ongelma. Silloin ei ole tilinpitoa, eli silloin kyllä veroviranomaisen pitäisi kyllä silloin kiinnostua tilanteesta. Thank you very much, uh, very much Richard. Kiitoksia, Richard. Sitten komission edustaja. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia mielelläni reagoin joihinkin kysymyksiin, joita tuli esille ja kysymyksiä, joita meille tehtiin. Paneeli oli todella huippuhyvä. Tässä tuli paljon hyödyllistä tietoa auttaa meitä jatkossa vak- parantamaan, vakauttamaan tätä ehdotusta. Sitten tullaan jatkossa myös neuvottelemaan teidän kanssanne, ehkä keskustelemaan jatkossa teidän kanssanne eteenpäin. Ensinnäkin kuitenkin tästä joustoelementistä. Se, mitä me teemme, on, että ehdotamme direktiiviä yhteistä yhdenmukaisesta yritysveropohjasta – Monet yritykset ovat olleet tähän tyytyväisiä ja halutaan, että on varsin vakaa järjestelmä, järjestelmä, jossa kaikki yritykset eivät joudu jonkinlaisen vuosittaisen jatkuvan muutoksen varaan, mitä tulee niihin yritysveroympäristöön, ja tästä yritykset ovat kovasti tyytyväisiä. Sitten jousto, missä se tulee esiin, se liittyy siihen, että tällä hetkellä on tiettyjä kynnyksiä. Me olemme ottaneet yhden kynnyksen esiin. Ymmärrän, että tästä keskustellaan, miksi tämä kynnys, miksei jotakin muuta. Ja tässä kohtaa komissio on varsin avoin tälle keskustelulle, mutta syy, miksi kynnys on että saadaan joustavuutta pienille yrityksille, ne voivat valita liittyvätkö järjestelmään vaiko ei, ja jäsenvaltiot taas saavat enemmän joustovaraa ajatellen niiden kotimaisia toimijoita. Sitten toinen asia, johon puuttuisin, kun ajatellaan tätä yleistä sääntelyympäristöä tilinpäätöskysymyksissä, on tarpeeksi vaikeaa jo yrittää saada yhteinen yritysverojärjestelmä joten ei pidä pistää CCCTVn harteille vielä sitäkin, että pitäisi harmonisoida kirjanpitosääntöjä, tilinpäätössääntöjä. Mitä olemme tehneet tässä vertausjärjestyksessä? Olemme halunneet varmistaa, että CCCTVn kautta mutta niin juuri sen tekstin kautta, että tätä ei jätetä ei-virallisten tahojen käsin miten määritellään veropohja. Tämän takia emme tehneet pelkkää viittausta tiettyihin standardeihin sieltä täällä, vaan määrittelemme tässä ehdotuksessa, mikä on verotettava voitto, koska me uskomme, että tämän pitäisi kuulua julkisen sääntelijän päätettävä. Sitten veroasteesta kuuntelin huolella. Jotkut puolsivat minimiveroastetta. Paljon kirjallisuutta aiheesta löytyy ja artikkeleita on kirjoitettu aiheesta, mutta tässä kuitenkin on mukana todellinen, poliittinen todellisuus asiassa ja se on tällä hetkellä se, että ei ole mitään aikomusta meidän puoleltamme alkaa harmonisoida minimiveroastetta eikä varmaankaan mitään halua löydy neuvostosta, että toimittaisiin tämän suuntaisesti. Mielestäni tämä on siis hiukan tällainen argumentti meillä voi olla sitten, mutta poliittinen äh, to- todellisuus ja halutaanko edistyä vai ei, sitä kuitenkin on olemassa tätä tahtoa ja siksi on valittu avoimuus sitä kautta, että pyritään välttämään aggressiivista verosuunnittelua ja veron välttelyä, veron kiertoa ja jätetään avoimuus jäsenvaltioon. Ne voivat itse valita omaa veroasteensa. Sitten aineeton omaisuus Pidin kovasti aika paljon siitä, mitä Richard äsken selitti asiasta. Ei ole totta, että emme ole huolella tarkastelleet asiaa ja ettemme olisi ottanut huomioon aineetonta omaisuutta. Tulette näkemään paljonkin elementtejä siitä, miten kohtelemme aineetonta omaisuutta sitten, kun mennään CCTP-järjestelmään, mutta silloin, kun aineeton omaisuus kehittyy ryhmän konsertin sisällä ja kuuntelin valpaasti jälleen Richardia tässä, me tarvitsemme joko omaisuutta tai ihmisiä, sellaisia aivoja, jotka kehittävät tätä aineettomuutta. Ei tämä mistään taivalta putoa, joten tämä otetaan kyllä täysin huomioon tavassa, jolla ryhmä tai konserni toimii. Me olemme käytännössä nähneet, tällä, miten tällainen Tämä formula apportionment toimii ilman, että otetaan huomioon tätä voittojen jakoa viittaan USAhan. Sitten vielä lopuksi kaikkein tärkein kysymys, ja täällä liittyy läheisesti, on meille tärkeää että niin tämä häviät ja voittajat keskustelu. Varmasti kaikki olette samaa mieltä kanssamme siitä, että meidän järjestelmä ei ole hyvin ottanut mukaan voittajia ja häviäjiä. Tätä varten järjestelmää meillä on laadittu. Yleensä meidän järjestelmämme eh, pyrkii tiettylle tasolle ja asettaa tiettyjä korjauksia jotka koskevat kaikkia, mutta se on kuitenkin kaikkien hyväksyttävissä. Tässä hengessä mielestäni komissio on toiminut ja aloitamme nyt neuvotella CCCTBstä. On lukuja ja me olemme olleet todella avoimia lukujemme suhteen ja todella avoimia sen suhteen, mitä lukumme tarkoittavat. Periaatteessa ne ovat lukuja, joita tulee mallinnasta, ne ovat kaukana verotuloluvuista ja numeroista ja olen samaa mieltä kyllä teidän kanssanne, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltion kanssa ja olemme puoltaneet tätä ja suurempaa avoimuutta meidän puolelta. Kun on nähnyt lehdistössä paljon tutkimuksia ja minulla on kertonut, että tutkimukset ovat salaisia, niin tämä voidaan jakaa komission kanssa ja siksi me emme voi verrata näitä tiettyjen yritysten arviointeja tai tietojen valtioiden tietoja, niin silloin minusta tuntuu, että tässä on kyllä ongelma, koska paras tapa selventää tämä tilanne voittajista ja häviästä ja ehkä korjata ehdotuksia ehdotusta neuvottelun yhteydessä niin, että se voidaan yleisesti hyväksyä, niin parasta olisi, että olisi täys avoimuus ja keskusteltaisiin, mitä vaihtoehtoisia tapoja on arvioida vaikutusta ja miten sen pitäisi, tämän ehdotuksen pitäisi vaikuttaa Siis paljon avoimuutta löytyy kyllä meidän puolelta. Me haluamme mennä syvemmälle jäsenvaltioarviointiin, arviointiin, jotta saamme kaiken tarvittavan tiedon, jotta voimme edetä sitten sujuvasti neuvotteluvaiheessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. I hope this... Kiitoksia. Sitten esittelijät ensin Tang, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. No mitä tässä nyt voisi sanoa? Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Täällä tuli monta huomiota ja en nyt tiedä miten vastaisin, mutta aluksi nyt sanoisin, että keskustelusta kävi ilmi, että kaikki näkevät nämä kolme seitä yhdessä. Eli se on nyt ihan tärkeä päätelmä. Kukaan ei sanonut, että sitä pitäisi muuttaa tai että pitäisi erottaa näitä. Eli tämä on ihan selkeä viesti. Ja sitten CCCTBllä on potentiaalia olla moderni verojärjestelmä. Jos katsotaan, mitä Trump tekee, niin hän on menossa ajassa taaksepäin. hän on alueellinen ajattelutapa verotuksen suhteen. Ja sitten aineeton omaisuus ja miten arvioidaan näitä yrityksen sisäisiä siirtoja, niin se on hyvin hankalaa, kun yritän soveltaa tätä mallia. Eli meillä pitäisi olla sitten erilaisia toimintatapoja ja meidän täytyy miettiä, pitäisikö tätä soveltaa vain EU-ssa vai muuallakin. Ja meidän täytyy katsoa sitten tätä voitonjakoa EUn ja muiden maiden välillä. Ja mielestäni tämä tukee pk-yrityksiä, se luo yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia, mikä on tärkeää. Mutta samalla mahdollistetaan se, että PK-yritykset, jotka ovat lähdössä mukaan kansainväliseen kauppaan, niin mehän haluamme, että pienet yritykset kasvavat ja me haluamme tukea tällaisia PK-yrityksiä, koska se tekee verotusjärjestelmästä helpomman, koska tämä on kohteliaisuus myöskin komissiolle, eli tämä on yksinkertainen ja ymmärrettävissä oleva tämä ehdotus. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olemme tästä keskustelleet ja arvostan tätä. Olen kirjoittanut alas monia huomioita, esimerkiksi kysymyksiä, jotka liittyvät lamaan joustavuuteen. Olen kirjoittanut tämän ylös, koska mehän viime kädessä haluamme sitten ehdotuksen, jota voimme sitten tukea täällä ja jonka kautta voimme tukea työntekijäjärjestöjä, pk-yrityksiä, mutta meidän täytyy löytää tukea myöskin epäilevistä maista, useimmiten pienemmistä maista. Ja nyt odottelen, että saamme tästä ehdotuksesta sellainen, että siitä ei voi kieltäytyä. Kiitoksia. Much, Paul, and now last. Kiitoksia ja lopuksi vielä Lamassu. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Minulla ei ollut samaa tuntumaa kuin kollega Berglykillä, vaikka tietysti pysyttiin tietyllä tapaa yleisellä tasolla, niin keskustelu oli kuitenkin mielenkiintoista ja vieraittemme kommentit ja muidenkin kommentit ihan hyviä. Kirjasin erityisesti mielenkiintoisen keskustelun, jota käytiin aineettomista hyödykkeistä ja sitten myös sanotaan sitä, että nämä supervähennyskelpoisuudet ikään kuin – Äh, jolla voitaisiin välttää se, että toimitaisi luottopainotteista, ei hyödyttäisi kaikkia yrityksiä eikä ratkaisi ongelmia. Sitten vielä tulee joustoon, mikä on minusta kaikkein suurin ongelma. No, tämä huomattiin erityisesti kaikissa teksteissä, jotka liittyvät pankki- ja finanssialaan. No niitä nyt on useita tässä valiokunnassa. No, menettelyjen kesto on tässä ongelmainen, kun halutaan muokata direktiivistä sitten, kun on hyväksytty. Ja tästä on katsottuna se, että toimitaan kansallisella, kansallisella tasolla, on joskus nopeampaa ja joustavampaa. Minusta tässä kyse jousto-ongelman parissa ja pari kommenttia tästä perustasta. No, tämmöisiä kuin kysymyksiä pohdin siis ensinnäkin näitä raja-arvoja. Oikeisto sanoo, ainoastaan suuryritykset, 750 miljoonaa raja-arvo, jota käytetään muilla aloilla, just maakohtaisessa raportoinnissa tässä vaiheessa, tai OECD ja komission yritysten myötä sitten vasemmisto sanoo, että mitä alaisempi raja-arvosta parempi, mutta tarvitaanko raja-arvoa? Tarvitaanko tällaista rajaa? Meillä on äärimmäisen yksinkertaistava kommentti, joko on niin, että järjestelmä, jonka haluamme panna jälkeelle, on edistystä, ja sillä hetkellä, miksi sitten rajoitetaan tuo edistys monikansallisesti, tai sitten, no, tietysti voitaisiin pohtia vapaaehtoisuutta, no se tarkoittaisi valtavaa monimutkaistamista, tai sitten järjestelmä, jonka panemme jälkeelle, haittaa yritysten toimintaa ja miksi sitten ylipäänsä sellainen on laadittu, joten tietysti haluamme mm. edistystä, haluamme edistystä, joka monimutkaista mahdollisimman vähän. Joka tapauksessa tilanne monimutkaistuu, koska muutetaan kussakin maassa tämän myötä verotusjärjestelmää toisenlaiseksi, oliko se toista kansallista järjestelmästä tai sitten yhteisestä järjestelmästä, joka päättää useammaahan tai kaikkiin maihin – jäsenmaihin, joten minusta pitää analysoida tarkkaan mahdollisuutta siitä, että sovelletaan tätä järjestelmää kaikkiin yrityksiin, ei vain niihin, joilla on rajat ylittävää toimintaa, sillä näinhän tämä toimii federaalisessa järjestelmässä, esim. Yhdysvalloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin vuosien ajan olisi ja monimutkaista aikaa kaikille, mutta tämä monimutkaistuminen tosi yhdellä kerralla, se kestäisi pari, kolme, neljä vuotta, jolloin voidaan sopeutua sitten ja sen jälkeen sitten oltaisiin valmiita. Muuten pelkään, että järjestelmä, jossa ainoastaan yritykset, jotka tuovat tietyn rajan yläpuolella, oli raja mikä vain, niiden on siis pakko soveltaa järjestelmää ja muut sitten voivat käyttää vapaaehtoisuutta. No tämä avaisi uusia porsaareikiä jotka sallisivat uudenlaista optimointia. Minulla ei ole vastausta. Minusta meidän pitää nyt kuitenkin estää näitä kysymyksiä. Kuitenkin uskon, ja tämä on viimeinen kommenttini, että voittajat ja häviäjät kysymys on väärä ongelma, sillä ketkä voittavat, ketkä häviävät. No, jos valtio voi sanoa, että CCTVn ansiosta loputtakin yritykset, jotka toimivat minun maassani, maksavat vähemmän veroja kuin aikaisemmin tuo maa, onko se voittaja vai häviäjä. Budjettiin näkökulmasta katsottuna se menettää vähän rahaa, mutta houkutus investointien kannalta nousee. Joten tässä kohtaa ei pitäisi nyt hukata liikaa aikaa tämän aiheen parissa. on semmoista vääränlainen ongelma. Kiitos. Thank you very much, uh, Alan. So are... Kiitoksia, Alan. Eli haluaisin kiittää nyt kaikkia puhujia Kiitoksia tästä kuulemisesta. Tämä oli erinomainen alku tälle tärkeälle työlle. Eli päätämme tämän kohdan ja sitten muutama minuutin kuluttua alamme sitten keskustella valvontaviranomaisista. Whatever. Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. Siirrymme kohtaan 13 esityslistalla. Eli Euroopan valvontaviranomaisten arviointi. Ja meille on suuri ilo ja kunnia toivottaa toivottaa valiokuntaan tervetulleeksi Jacques de la Rosière. Minun ei varmaankaan tarvitse häntä esitellä. Hän on ollut yhteydessä EUn historiaan ja talous- ja rahaliittoon. Ja hän on nyt täällä keskustelemaan tästä asiasta ja se on meille etuoikeus. Tölhausiahan on ollut IMFn puheenjohtaja, Ranskan keskuspankin pääjohtaja, EPRNDn johtaja ja muissa tärkeissä tehtävissä. Ja kuten tiedätte, hän on ollut tämän keskustelun ytimessä, kun olemme neuvotelleet kansainvälisestä rahajärjestelmästä. Ja sitten tämän talouskriisin jälkeen hän on myöskin tämän tämän valvontaviranomaisjärjestelmän isä. Tätä järjestelmää nyt tarkastellaan ja komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, mikä onkin hyvin tarpeen. Parlamenttihan on pitkään jo todennut, että niin kuin lainsäädännössä on todettu, niin meidän täytyy tarkastella tilannetta. Ja kuten tiedämme, myöskin Brexit on nyt lähestymässä ja sekin vaikuttaa tilanteeseen Meidän täytyy nyt päästä etenemään eteenpäin valvonnan lähentämisen suhteen. Julkinen kuuleminen otti esiin neljä alaa tässä tarkastelussa. Eli tehtävä ja valtuudet, hallinto, valvonnan rakenne ja sitten erilaiset mallit, joista keskustellaan vähän tämä Twin Peaks-lähestymistapa ja sen muunnelmia. Ja sitten, jos halutaan toimia tehokkaasti, niin täytyy ottaa huomioon myöskin rahoitus. Euroopan parlamentti on mukana tässä prosessissa lainsäätäjänä, mutta tietysti riippuen sitten komission aikataulusta täytyy katsoa, millä tavalla pystymme vaikuttamaan tähän ennen kuin tätä lainsäädäntöehdotusta esitellään. Ja nyt meillä on ilo sitten antaa sinulle Jacques puheenvuoro, ole hyvä. <clears throat> Mr. Chairman, it's a... Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo olla täällä teidän kanssanne. Mehän olemme monta kertaa aikaisemminkin keskustelleet ja aina olen ollut kovasti iloinen voidessani osallistua mm, tuloks, hedelmällisiin keskusteluihin. Tänään on kunnia kertoa omista ajatuksistani koskien kolmea viranomaista niiden toimintaa, jotka luotiin siis 2009. Sitten minun on kulunut seitsemän vuotta ja nyt onkin hyvä aika arvioida, kuinka tehokkaasti nämä laitokset ovat, elimet ovat toimineet, erityisesti tässä Brexit-kontekstissa. Mielestäni varmasti voidaan perustellusti sanoa, että kolme viranomaista ovat, ovat tehneet hyvää työtä, mitä tulee niiden tehtäviin, ja ne ovat onnistuneet johtuen laadukkaasta henkilökunnasta ja hyvästä johdosta. Ne ovat onnistuneet siinä, että niistä on tullut tärkeitä toimivaltuuskeskuksia, tunnustettuja sellaisia. Erityisesti nämä kolme virastoa ovat olleet olennaisessa roolissa, kun on saatu aikaan yhteinen säännöstö pankeille, vakuutusyrityksille, eläkelaitokselle. Minä olen laatinut kirjallisen puheenvuoron ja siinä annan yksityiskohtaista tietoa kolmen viranomaisen saavutuksista, mutta jotta aikaa säästyy. Ja pidän kiinni tästä viiden minuutin äh, puheaika ajasta, niin hyppään tässä yli joitakin kohtia. Jos teitä kiinnostaa tämä kirjallinen versio, se on pantu kiertämään. Tulen keskittymään huomioissani haasteisiin ja uuteen kehitykseen. Uskoakseni on muutamia kysymyksiä, joihin pitää nyt puuttua, jos me haluamme saavuttaa tehokkaamman finanssijärjestelmän. Ensinnäkin johtokuntien kuuluminen, yksityiskohtaiset säännöt sääntelijöiltä, eikä välttämättä tämä ei koske valvojia. Jotakin omituista on joutunut mukaan valvontaviranomaisen toimintaan, josta en ollut tietoinen vielä muutama viikko sitten, mutta nyt kerron näkemykseni tästä asiasta. On nimittäin niin, että vain kansalliset valvojaviranomaiset istuvat valvojaviranomaisjohtokunnissa, mutta ei kansallisia sääntelyitä kuitenkaan ole mukana, jotka periaatteessa ovat valtiovarainministeriöt. Ja minusta on hiukan omituista pyytää, että valvojat – valvat sääntelyn kirjoittamista. Eihän valvontaa ole perustettu siksi, että pitäisi kirjoittaa äh, sääntelyä, laatia sääntelyä, joten on varmasti hyvä idea, että valvojat ovat mukana näissä komiteoissa, mutta mielestäni niiden pitäisi tai näissä johtokunnissa pitäisi olla myös sääntelyitä, koska tämänhetkinen käytäntö omaa monia negatiivisia seikkoja. Ensinnäkin valvoja ei ole kovinkaan mukavassa asemassa, hänen pitää alkaa kirjoittaa sääntöjä. Ja toiseksi valvoja tuntee olonsa vieläkin epämukavammaksi, jos keskustelu arvostelee tai muuttaa tapaa, jolla niitä valvoja valvotaan. Joten jos pelkästään yksinomaisesti pyytää valvojia osallistumaan näihin valvojakomiteoihin. Siitä kyllä syntyy resepti toimimattomuudelle. Tämä on ensimmäinen kommentti. Sitten toinen kommentti. Pitää tarkastella hallintokysymystä, hallinnointia johtokunnissa komiteoissa. hetkinen järjestelmä antaa kansallisille edustajille mm, päätösvaltaa. Se on ihan normaalia, mutta kuitenkin tämän ei pitäisi olla tilaisuus kansallisille vastuullisille viranomaisille yksipuolisesti korjata jotakin sääntöä tai lisätä paikallisia vaatimuksia, joiden tarkoituksena olisi suojella omaa, omia kansallisia säästäjiä, tallettajia, vakuutuksenottajia ja ilman, että neuvotellaan ollenkaan EU-tasolla. Tässä kyllä ollaan ristiriidassa yhteisen säännöstön idean suhteen. Tässä luodaan huomattavaa sirpaloituneisuutta ja heikennetään rahoitusalan yhtenäismarkkinoita samoin pankkiunionia. On pantu merkille, että joissakin olosuhteissa valvojaviranomaiset, Euroopan valvojaviranomaiset eivät ole saaneet aikaan yhtenä täytäntöönpanoa joidenkin teknisten sääntöjen kohdalla Joten jos me ajattelemme tätä asiaa, niin meidän pitäisi kysyä itseltämme, onko tämä nyt todellakin tyydyttävää. Meillä on nämä virastot, viranomaiset, niin kuin minä haluaisin mieluummin sanoa, heidän tehtävä on kirjoittaa sääntöjä ja varmistaa, että valvonta toteut, toimii, syste, to, toteuttaa sääntöjä järjestelmässä tavalla. Nyt sitten meillä onkin sellainen tilanne, missä viranomaiset ovat täysin voimattomia. Mitä tulee siihen, voivatko varmistaa tehokkaan täytäntöönpanon sääntöjen kohdalla? Joten Euroopan valvoviranomaisilla on mahdollisuus löytää ja tutkia rikkomuksia, joita on tehty EU-lainsäädännön suhteen liiallinen sääntely, puutteet, järjestelmän riskin hälventäminen, mutta ne eivät voi kuitenkaan toimia tehokkaasti tällä hetkellä, koska niillä ei ole minkäänlaisia sanktiovaltuuksia. Ja jos miettii hiukan tätä asiaa, niin kyllä me olemme antaneet näille virastoille valtuuden laatia sääntöjä, jotka liittyvät direktiivien ensimmäiseen tasoon. Mutta mm, niistä säännöistä voi tulla täyttä teoriaa, puhdasta teoriaa, jos yksittäiset maat eivät pane niitä käytännössä. Joten voidaan todeta, että vertaispainostus on se resepti, joka tässä on ongelma. Ja nyt voinkin kertoa teille, että, että vertaispainostus ei ole mikään resepti. Se on kiva englanninkielinen termi, mutta ei sitä ole mitään apua, jos on mukana maita, jotka ovat päättäneet poiketa yhteis- yhteisymmärryksestä ja yhteistä säännöistä. Siis näihin asioihin puuttuminen sanktioihin ja toimivaltuuksiin on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tehokkaasti täytäntöön panna pankkiunionia ja pääomamarkkinaunionia ja sitovaa välitystoimintaa. Tämän tähän pitäisi pyrkiä aktiivisemmin, mutta uskon, että sanktiovaltuudet voitaisiin delegoida jollakin tavalla komissiosta näille virastoille, jotta voitaisiin edistää eurooppalaista yleistä etua, niin kuin tätä voitaisiin kutsua, niin voitaisiin myös harkita sellaista, että hallintoelin valvontaviranomaisissa muutettaisiin täytän johtokunnaksi, joissa on riippumattomat pysyvät jäsenet, eivätkä he tulisikaan kansallisista viranomais, viranomaisista. Tällainen täytä, toimenpaneva elin, sen päätehtävänä olisi tehdä päätöksiä itsenäisesti tietyillä alueilla, kuten sitova välitystoiminta, paikan päällä tapahtuvat tarkastukset ja sen jäsenillä voisi olla myös toimipaikka valvontaelimissä. Kaiken kaikkiaan nämä muutokset tekisivät päätöksentekoprosessista ehkä tehokkaampaa. Erityisesti eurooppalaisempaa tai Eurooppa-suuntautuneempaa. Sitten mm, muihin mä ehkä hiukan kunnianhimoisempiin muutoksiin kuin mitä tässä jo mainitsin. Siis näitä on ehdotettu joistakin sidosryhmistä. Esimerkiksi se, että keskitettäisiin EU-tason tietyt valvontatoimet, jotka koskevat räätylittävää toimintaa tai yksikköjä esimerkiksi räätyltävien tuotteiden rekisteröinti tai prosessit. Sitten yksi toinen vaihtoehto olisi laajentaa sovellusalaa yhteis- suorassa tai jaetussa valvonnassa, jota ESMA ja EVLEV suorittavat. Esimerkiksi ESMA, arvopaperimarkkinoiden viranomainen, voisi olla tehtäväkseen keskitetyn valvonnan mitä tulee sisäisiin malleihin, jos sillä on ammattitaitoinen henkilöstö tätä varten. Sitten pitäisi enemmän delegoida teknisiä yksityiskohtia. Tämäkin tuntuu tarpeelliselta. Suuri osa teknisistä yksityiskohdista uusissa pankkisäännöissä esimerkiksi liittyy primäärilainsäädäntöön ja valvojaviranomaisilla on mahdollisuus olla yhteistyössä neuvoston parlamentin kanssa, komission kanssa näiden asioiden tiimoilta. Ehkä voisimme mennä hiukan pidemmälle ja delegoida sääntöjen tekemi- antaa sääntöjen laatimisen viranomaisille. Nyt sitten vielä yksi ehkä vähemmän kunnianhimoinen, mutta käytännön kannalta tärkeä kysymys olisi se, että sallittaisiin valvojaviranomaisten käydä suoraa dialogia rahoituslaitosten kanssa ja niille, ne voisivat saada tarvittaessa tietoa. Tuntuu hiukan omituiselta. On se pankkiviranomainen, joka valvoo sitä, miten pankkeja valvotaan unionissa. Ja jos pankkiviranomainen epäilee sitä, miten jotakin tietoja on tulkittu, joita on saatu joistakin näistä pankeista, niin pankkiviranomainen ei voi kääntyä tämän puisen pankin puoleen ja sanoa, että haluaisin ymmärtää paremmin näitä tilastoja. Tätä, näin se ei voi toimia, koska se olisi silloin suorassa suhteessa pankkiin tietyllä oikeudenkäyttöalueella pitää mennä kansallisten viranomaisten kautta ja mielestäni tämä on hiukan omituista kyllä. Sitten, että lisättäisiin roolia ja mandaattia, joka hallin, johtokunnan puheenjohtajalla on tätäkin voitaisiin pohtia esimerkiksi minun kokemukseni mukaan IMFn johtokunnasta. Muistan, että olin johtokunnan puheenjohtaja. Ihan niin kuin nämä valvoja toimijoiden puheenjohtajat toimivat, niin muistan, että IMFn ohjesääntö antoi minulle ratkaisevan äänen, jos oli tällainen jakautunut tilanne. En koskaan käyttänyt tai emme juurikaan ikinä edes äänestäneet, mutta se kuitenkin antaa tietyn aseman puheenjohtajalle. Siinä voisi olla jotakin ideaa. Sitten rahoitusjärjestelyt, mm, kyllä, ehkä Tämä voisi olla hyvä ajatus ottaen huomioon EUn ja kansallisen budjettirajoitukset mutta se vaihtoehto tämän nykyisille rahoitusmalleille. Tätä kautta voitaisiin täyttää valtuutus, otettaisiin huomioon budjettirajoitukset ottaisin tällainen alan rahoitteinen malli, se olisi yksi mahdollisuus, mutta vain jos val- eurooppalaiset valvojaviranomaiset ovat mukana suorassa valvonnassa. Ja sillä edellytyksellä, että rahoittajilla on sananvaltaa sen suhteen, miten heidän varojaan käytetään. Mielestäni tämä on hyvä idea, mutta varmasti pitää jotakin turvalausekkeita tähän saada mukaan. Sitten vielä Brexit-haasteista muutama sana. Brexit sinällään on haaste, mutta myös mahdollisuus tarkistaa näiden valveviranomaisten toimintaa. Yhdistynyt kuningaskunta on todellakin huomattavin rahoitus pääomamarkkinakeskus Euroopassa. Siellä on, toimii huomattava osa pääomamarkkinoista Euroopassa. Brexitin myötä 27 EUn tätä, niiden täytyy vahvistaa todellakin omia pääomamarkkinoitaan. Tähän liittyy aivan erityisesti se, että vähennetään tämänhetkistä sirpaloituneisuutta EUn pääomamarkkinoilla joka estää mittakaavaedut 27 valtion kesken EU 27 e- ehkä tarvitsee myös valvonta valmiuksia tietyssä määrin, jos rahoitustoiminnan siirrot, joita odotetaan nyt yhdistämättä kuningaskunnasta, ja tästä saattaa tulla huomattavakin muuttovirtaa. Yksi tapa toimia olisi ehkä antaa valvojaviranomaisille oikeus vastustaa sitä, että myönnetään toimilupia tai lupia ei-vastuulliselle viranomaiselle, jos ollaan sitä mieltä, että EU-standardit eivät välttämättä täyttyisi. Tämä on tärkeää kohta. Jos Brexit tapahtuu, niin silloin 27 muun jäsenvaltion pitäisi pystyä pitämään rahoituksellinen tilanne kunnossa sääntöjen mukaisesti. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA, siitä on tullut tärkeä taho, joka tunnustetaan maailmanlaajuisesti. Muistan, että joskus kommentoitiin sitä, että eu pääomamarkkinasääntelyä ei ole ollenkaan olemassa. Mitä tulee pääomamarkkinoihin, EU ei ole olemassa, sanottiin. USA on ainoa maailmanlaajuinen sääntelijä, markkinasääntelijä. Mutta tällä hetkellä tämä huomio, jonka kuulin ihan kyllästymiseen asti 10-15 vuotta sitten, niin nyt se olisi jo ihan epärelevanttia, eikä sitä enää kyllä kuulekaan. Öö, kyllä tiedetään hyvin, mikä tämä taho Euroopassa on. Voin sen kertoa teille, että he ottavat ESMAn toiminnan hyvin vakavasti. Joten minun mielestäni Brexit ei muuta perustavanlaatuisesti näiden virastojen merkitystä ja erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaista. Päinvastoin Eurooppa tarvitsee tällaisia, tällaisen viranomaisen erityisesti mitä eh, pääoma markkinaunionin saavuttamiseksi, kun pyritään suojelemaan sijoittajia. Ja tässä todennäköisesti tarvitaan huomattavia toimivaltuuksien lisäyksiä ja hallinnointia, niin kuin äsken sanoin. Mitä tulee Euroopan pankkiviranomaiseen ja lähitulevaisuuden lähitulevaisuudessa tapahtuviin erityyppisiin muutoksiin, niin Brexit vaikuttaa suoraan Euroopan pankkiviranomaiseen, koska ei se voi pysyä enää Lontoossa, vaan se täytyy siirtää johonkin toiseen maahan. En ole tässä alustuksessani käsitellyt tältä kaksinaista ajatusta, jonka te otitte esille puheenjohtaja hetki sitten, mutta mutta olen valmis vastaamaan kyllä kysymyksiin. Vielä lopuksi seuraava kysymys. Riippumatta Brexitistä EU tarvitsee viranomaisen, joka pystyy laatimaan teknisiä standardeja, auttamaan va- valvontatyön lähentämistä, laatimaan stressitestejä, olemaan välittäjänä maiden välillä, mitä tulee täytäntöönpanokysymyksiin ja eroavaisuuksiin. Mielestäni on siis tärkeää, että että me emme pelkästään pidä kiinni näistä valvoja viranomaista, vaan vielä vahvistamme niitä koska näin syntyy valvonnallista lähentymistä sisämarkkinoilla ja mielestäni sillä on suuri merkitys. Sitten mitä tulee tulevaisuuteen, sitten kun Brexit on neuvoteltu valmiiksi, niin neuvottelut Iso-Britannian kanssa määrittelevät, minkälaiset suhteet sopivat tai ovat mahdolliset EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, joten me emme voi tänään tästä asiasta mitään sanoa. Mutta vielä yksi ajatus tähän loppuun. koska Lontoon, Lontoon finanssikeskus on niin tärkeä, niin varmasti olisi kaikkien etujen mukaista käyttää ESMAa pohjana tulevaisuuden yhteistyölle tai tällaisena hyppylautana. Minun mielestäni yhdistyneen kuningaskunnan markkinasääntelijä ehkä voisi assosioitua EUn päätöksentekoon ESMAn kautta tarkkailijan asemaa voitaisiin harkita tässä tapauksessa. Ja näin sekä EU että yhdistyneet kuningaskunta saisivat tilaisuuden tehdä yhteistyötä koordinoidulla tavalla näissä tärkeissä kysymyksissä, jos me haluamme saavuttaa todella merkittävää riittävän eurooppalaisen markkinaviranomaisen, joka vastaisi siis tätä USA elintä, niin meidän ei pitäisi mistä tätä tilaisuutta. Vastavuoroisuuden pitäisi olla tässä tärkeää, ja tämä tarkoittaa sitä, että ESMA ja muut valvoviranomaiset myös istuisivat ystävien kuningaskunnan vastaavissa elimissä. Tiedän, että tämä on ristiriitainen ajatus tai provosoiva ajatus, mutta sitä, sitä voidaan jatkossa pohtia sitten, kun neuvottelut yhdistyneen kuningaskansa etenevät ja me pystymme antamaan jonkinlaisia näkemyksiä näistä asioista. Mutta mielestäni tämä olisi kuitenkin tärkeää. No tässä olen oikeastaan puhunut kansainvälisistä institutionaalisista yhteistyösuhteista ja mielestäni tämä kaikki on hyvin tärkeää, mutta ei koskaan pitäisi unohtaa, että näiden instituutioiden parannusten takana, joita tässä olen käsitellyt, niin jäljelle jää kaikkein tärkein kysymys, nimittäin luottamus jäsenvaltioiden kesken, koska ilman luottamusta ilman tiettyä lähentymistä talouspoliittisissa kysymyksissä ja talouspolitiikan saavutuksessa, niin ilman tätä tulee olemaan hyvin vaikeaa pakottaa maita parantamaan asioita institutionaalisesti ja noudattamaan olennaisia ehtoja, jotka liittyvät luo- säätelevät luottamusta. Ja tänään, jos on tällainen hajautunut pankkiunioni, joka on kyllä kaukana pankkiunionista vielä, se johtuu siitä, että on olemassa tämä luottamusongelma. Eikä pidä olla liian optimistisia, mitä tulee instituutioiden uudistuksiin. Nehän ovat tärkeitä kyllä, mutta ja ne pitäisi huolella suunnitella, mutta vielä tärkeämpää todellakin on se ehto, joka johtaisi todelliseen keskinäiseen ymmärrykseen ja luottamukseen ja se valtuuden kesken. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Tuota asiaa tästä tärkeästä alustuksesta. Siellä oli paljon tärkeää tietoa ja ihan konkreettisia toimintaehdotuksia. Ja lopuksi mainitsitte nämä yhteistyöfoorumit. Ja se on mielestäni ihan järkevä ehdotus. Ensimmäiseksi Alain Lamassu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, presidentti Lauro Sierron hyvin vaikuttuneita tapaan, jolla hän on seurannut sitä, miten union on sovaltanut näitä etuksia, joita hän teki vuonna 2009 tyrmäsäättöön myötä, ja hänen arvionsa on ollut meille hyvin arvokasta. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, no tämä liittyy viimeisimpään kommenttiinne. 2009 raportissa te mainitsitte, että toivotte itse asiassa, että olisi eräät spontaanit eurooppalaiset markkinat ja että pääomat voisivat virta vapaasti ja että konsolidointia tapahtuisi pankkien välillä rajat ylittävästi, mutta samalla puhuitte siitä, että aikanaan kansalliset sääntelijät ovat voimattomia, että tässä oli ristiriitaa. Huomaamme nyt, että, ja no, viittasitte siinä, siihen jo, että jos rahoitusmarkkinat ovat olemattomat, pankkiunioni on vasta ihan lapsen kengissään, ja tämä on paradoksi, joten ehkä huomata, että jossakin kohtaa oli Pohjois-Euroopassa vapaita tarvita, mutta sitten piti investoida Etelä-Euroopassa, erityisesti Kreikassa, mutta kansalliset sääntelijät estivät noiden pohjoisen varojen siirtymisen noihin maihin, joissa varoja puuttui. Uskotteko, että luottamusongelman lisäksi, no jos ajatellaan, miten niin voitaisiin uudistaa näitä sääntelyjä ja valvontaa, järjestelmiä, miten ne voisivat edesauttaa sitä, että kiirtettäisiin tämä todellisen rahoitusmarkkinan jalkeelle panemista Euroopassa. Ja toinen kysymykseni, puhutte tästä Twin Peakista, mitä suosituksia voisitte tehdä silloin, kun EPV poistuu Lontoosta? Voitaisiinko silloin uudelleen ryhmittää tiettyjä näitä viranomaisia? Pidetäänkö nykyjärjestelmä? Kiitos. Oui, okay, that one. Merci beaucoup euh, pour... Kiitoksia näistä kahdesta kysymyksestä. Raportti on vuodelta 2009, eikä silloin vielä ollut valtion velkakriisiä, joka alkoi 2010 ja joka jatkui sitten sitä seuranneena vuosina. Eli kun sanotte, että raportissa oletettiin, että rahoitusmarkkinat luo, syntyisivät vähän niin kuin itsestään, spontaanisti. Tavallaan se piti paikkansa. Meillä oli sellainen käsitys, että rahoitusmarkkinat yhtenesivät vielä enemmän kuin siihen mennessä oli tapahtunut. Ja se, mitä sitten tapahtui, oli, että valtionvelkakriisissä markkinat sirpaloituivat. Luottamus, josta äsken puhuin, oli tehnyt tilaa epäluottamukselle. Se vaikutti pankkiryhmittymiin, koska rajat ylittävät pankkiryhmät Euroopassa, niitä oli muutama vuonna 2009. ja ne pitivät itseään eurooppalaisina ryhmittyminä, ja niiden ei tarvinnut pysähtyä jokaiselle rajalle, jotta ne pystyvät hoitamaan rahoitustaan. Ja vielä 2009 Siellä oli eurooppalaisia seuraamuksia, eli Euroopan rahoittaminen. No ei nyt ollut paljon tällaisia ryhmiä, mutta muutama oli. No, sen jälkeen sääntelijät sitten katsoivat, että oli liian vaarallista luottaa näiden rahoituslaitosten toimintaan. Ja kansallisella tasolla vähän niin kuin jäädytettiin näiden ryhmittyvien varoja. Ja toinen seuraamus liittyi rahoitusmarkkinoihin. Rahoitusmarkkinat pelästyivät. No, korkoerot ja markkinariskit – voimistuivat. Ja se johti sitten rahojen tietynlaiseen lokeroitumiseen. Rahoitusjärjestelmä, jonka pitäisi edustaa rahaliittoa, niin sen pitäisi olla järjestelmä, jota pitää yhtenäistää rahaliitossa. Näin ei kuitenkaan ole. Se on paljon lokeroituneempi kuin pitäisi. Ja laadin tästä kirjeen vuonna 2012 liittyen siihen, että oli ehdottoman tärkeää, mikäli halutaan pankki unionia puhumattakaan mistään rahoitusmarkkinaunionista, niin oli aivan ehdottoman tärkeää toimia niin, että pääoma pystyy liikkumaan Euroopassa ja auttamaan niitä alueita, joilla tarvitaan investointeja. Eli tämä on tosiaan merkittävä aihe. Ja kyse ei ole teknisistä muutoksista eurooppalaisessa valvonnassa, joka palauttaisi luottamuksen. Siihen tarvitaan lähentymistä, parempaa talouspolitiikan lähentämistä ja enemmän luottamusta. Ja sitten tämä Twin Peaks-kysymys, no tässä täytyy tuottaa pettymys. Henkilökohtaisesti minua ei tämä Twin Peaks kysymys oikeastaan kiinnosta. Olen tarkastellut tätä ammattiurani aikana. Näitä Twin Peak-kokeiluja on ollut. Eli samaan yksikköön keskitetään tarkastus- ja valvontatoimia koskien pankkeja, vakuutusyhtiöitä esimerkiksi. Jotkut kokeilut toimivat hyvin ja toiset taas huonosti. Ja se riippuu hyvin pitkälti ympäristöstä, ilmapiiristä, näiden organisaatioiden johtajista. Eli en nyt halua sanoa, että tämä on hyvä toimintatapa, En osaa oikeastaan sanoa siitä mitään. Ja mielestäni pitäisi olla hyvä syy lähteä tälle tielle. En tiedä, onko meillä nyt kauhean hyviä syitä. Kirjallisuutta aiheesta on jonkun verran, mutta en nyt ole kovin vakuuttunut. Thank you, Kiitos sitten, Pervash Beres. Merci beaucoup, Jacques Larosière, d'être avec nous. Kiitän teitä, herra Lars Rosier, että olette mukana keskustelemassa näiden valtaviranomaisten ta- uudistamisesta. Tämä on ihan normaali keskustella teidän kanssanne, koska tehän laaditte tämän taustalla olevan asiakirjan ja olette pitkä, paljon yhteydessä parlamenttiin. Pari kysymystä teille. Te otitte esille pankkiunionin ihan lisätty budjettiin olemassa oleviin valvonnan viranomaisen. Se on hiukan muuttanut tilannetta mukaan lukien uudet toimijat, yhteinen valvontamekanismi vaikka vain mainitakseni. Uskotteko, että tämä muuttaa tilannetta? Ja sitten eh, yhtäkkiä tehän viittasitte tavallaan tähän jo, kun puhuitte Esmasta, mutta tavallaan eikö jouduttaisi tekemään samalla tavalla – ESMAN ja EIOPan eläkeviranomaisen kohdalla. Sitten te puhuitte tästä sirpaloituneisuudesta, joka liittyy valtiovelkakriisiin. Luottoluokituslaiset ovat tässä heränneet ja on otettu puhumaan yhtenäistä Euroopan rahoitusmarkkinoista. Tämä kaikki on rikkonut tavallaan tätä pankki rajatulittavien pankkikonsernien logiikkaa ja nyt sitten yritetään rakentaa, rakentaa uudestaan yhteisiä sääntöjä, yhteistä sääntökirjaa, jonka kautta pikkuhiljaa, jonka pohjalta viranomaiset tekevät työtään. Ja kun ajatellaan, kuinka tärkeitä nämä ylikansalliset konsernit ovat ja miksi ne pitäisi ottaa huomioon, että ne voivat toimia tehokkaammin ja saataisiin aikaan tehokkaat pääomamarkkinat, eikö nyt pitäisi palata tähän ajatukseen 28.29. erityisjärjestelmä koskien suuria kansallisia pankkeja. Sitten on jo kolmas, vielä kolmas kysymys. En malta olla viittaamatta Alan Lamasurin kysymykseen tästä Twin Peaks-asiasta, kun puhutaan Twin Peaksista. Ajatellaan vanhaa alankomaista mallia. On siis tämä vakuutuspankki ja tavallinen pankki. Ja nyt pankkiunnin kautta tulee esille erityyppisiä kysymyksiä, kun te otitte esille. Tämä liittyisi siihen, että Euroopan pankkiviranomainen lähestyisi yhteistä valvontamekanismia. Arvoisa Pervons Beres, kiitos kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys on itse asiassa hyvin tärkeä, sillä se on rakenteeseen struktuuriin kysymys ja no, Eli tämä rakenne on luotu vuonna 2009 tämä järjestelmä, järjestelmä, jolla oli oma logiikkaansa. Ja kun sitten otin luoda pankkiunioni joitain vuosia myöhemmin, niin loppujen lopuksi nämä kaksi logiikkaa eivät äh, sopineet kovin hyvin yhteen, eivätkä toimi kovin hyvin yhdessä, joten tämä on aihe, jota minäkin pohdin aikanaan. Ja vastaukseni on seuraavanlainen. No, vastaus, jonka annan aina, kun minulta tätä kysytään, sanoin ja sanon edelleenkin, että se kun luotiin YVM, joka eräällä tapaa murskaa EPVn sillä, no kaikki EUn jäsenvalta, siis EMUn e jäsenet liittyvät tähän mekanismiin mukaan, jos on tätä yhtenäistettyä valvontaa, niin en usko, että se kun luotiin YVM, en usko, että se muuttaa millään tapaa tuota EPVn perustamisen logiikkaa. Sanon nyt, miksi uskon näin. YVM ei ole sääntelijä, ja se on hyvin tärkeää kirjata muistiin. Sääntely seuraa oma logikkaansa ensimmäistä, toista, kolmatta tasoa ja sitten sitä ei sovelleta pelkästään emun jäseniin ja mahdollisiin jäseniin. Sääntely kuuluu aina EPVn alaan, ja jos poistettaisiin EPV, koska YVM saisi tuota, näitä valtuuksia tuolta virastolta, niin sitten menetettäisiin yhteinen sääntökirja Common Rulebook. Ja minun kokemukseni on, että ilman sitä ei ole yhtenäisistä ja rahoitusmarkkinoita, että on äärimmäisen tärkeää säilyttää se. Tietysti pitää sopeuttaa EPV, sieltä norsu saapuu kokouksiinsa, joka on, tai jotka ovat äh, immuniaset sanovat hyvin tärkeitä. Ja ollaan huomattu, tai siis otettu huomioon äänestyksissä nämä muokkaukset myös. Ehkäpä nyt kun ei enää toimita samassa mahdollisessa kontekstissa. Brexitin myötä pitäisi palata takaisin näihin äänestyssääntöihin, jotka ovat ihan monimutkaisia. Toinen kysymyksenne. kahdeksas järjestelmä. Minä uskon, että No en ole tarpeeksi ajatellut kysymystä, jota sitten mutta minulla se taipumus ajatella, että 28. järjestelmä olisi vapaaehtoinen, jolla olisi kaikki parhaimman järjestelmän piirteet. Ja tämä on hieman sinänsä markkinoiden vastainen. Minusta yhtenä markkinoiden sitä, että on 27 järjestelmän mahdollisuus liittyä 28, ei vaan markkinat, jossa on yksi ainoa järjestelmä. Ja kyseessä on yhteisen sääntökirjan järjestelmä, Common Rulebook Regime. Tämä on doktrinimainen vastaus, mutta se on nyt se, jonka annan. Sitten Twin Peaks-malli. No kysymystä voidaan pohtia kyllä. Tässä on yksi mielenkiintoinen asia. Yhdysvalloissa joitain päiviä sitten suuremman Paul Walker, joka kunnioitti kaikkia, sanoi, että on absurdia, että kuusi valvontaa järjestöjä rahoituskysymyksissä. Niitä on kuusi. On Fed, FDIC, Control of the Currency, Sitten on kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat eri osavaltioissa näistä kysymyksistä. Ja sitten on pari muuta jotain muista. Joten tämä, tässä ei ole kyse Twin Peaks-mallista, vaan täydellisestä erottamisesta. Minusta meillä Euroopassa ollaan pärjätty ihan hyvin on kolme. Tämmöinen Three Peaks-malli on vakuutukset, pankit ja sitten rahoitusmarkkinat. Tietysti kaikki on kaikessa ja voin tukea tätä paras rakennelma olisi se, että samalla katetaan rahoitusmarkkinat, pankit ja vakuutusyhtiöt henkilökohtaisesti. En ole varma, että nämä institutionaaliset yhdentymiset ovat välttämättä tuomassa lisää tehokkuutta vakuutusmaailma poikkeaa hyvin voimakkaasti pankkimaailmasta, vaikka onkin pankkivakuutus, pankkivakuutustoimintaa. Riskit eivät ole samat, taset ovat täysin toisenlaiset. Kyse ei ole samasta, ei ole samasta toiminnasta, joten minä lähtökohtaisesti ajattelisin, että pankit ovat yksi asia, vakuutukset toiset ja sitten rahoitusmarkkinat kolmas. Voidaan osoittaa, että se on parempi, jos on yksi yhtenäinen järjestelmä tai järjestö organisaatio, koska siinä on nämä symbioosia ja synergiavaikutuksia, mutta enpä tiedä. Melko haluttomasti suhtautuisin tällaisen mallin ja erityisesti ei pidä, no niin kuin usein, houkutuksena on Euroopassa erityisesti, että no jos nyt käytän hieman yksinkertaisesta toimesta pitää tällaisia islamilaisia muutoksia itsestäänselvinä. We have just 10 minutes, so I would maybe... Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa. Ehkä, ehkä ryhmittelemme kysymyksiä ja saatte sitten lopuksi vielä vastauspuheenvuoron. Kei, ole hyvä. Thank you, Mr. Dele- Kiitoksia, Telehoisia. Sen jälkeen, kun teitä alkuperäistä työtä, niin sielläkin on tapahtunut paljon ja haluaisin kiittää teitä näistä näkemyksistä. Ja olen tehnyt työtä näiden valvontaviranomaisten kanssa. Ja olen samaa mieltä siitä, että no, he, heidät on nyt tunnustettu kansainvälisesti työstään. Mutta sitten toinen ala, jolla on edelle, edistetty, on rahoitusalan valvontaviranomaisten yhteistyö, erityisesti johdannaissääntelyssä, mutta on myöskin ollut ongelmia saada järjestelmä toimimaan välillä – erityisesti EUn ja Yhdysvaltojen vastavuoroisen tunnustamisjärjestelmän osalta. Ja komissiohan sitten johtaa asioita, kun neuvotellaan tällaisista kysymyksistä, mutta usein sitten rahoitusvalvoja on se taho, jolla on asiantuntemusta. Ja tiedän, olen kuullut tästä Kanadasta, Yhdysvalloissa, Hongkongissa, Singaporessa ja monissa muissa maissa. Ja tulevaisuudessa, jos haluaa puuttua tähän tekniseen puutteeseen, niin onko mitään oikeudellisia esteitä? Eli ehkä ESMA voisi vetää tällaisia neuvotteluita tulevaisuudessa komission sijaan. Kiitos. Good question. Hyvä kysymys. Sitten toinen kysymys sieltä alle, ole hyvä. La question que je voulais poser rejoint celle qui vient de l'air. Kysymyksen liittyy tähän äskeiseen. Haluaisin hiukan vielä laajentaa, koska paikalla on mies, jolla on valtavasti kokemusta asiasta. Me emme vieläkään ole ratkaisseet euroalueen edustusongelmaa, ei IMFssä eikä muissakin kansallisen rahoituslaitoksissa. Miten te näette tämän ongelman tänään? Thank you. Ja lopuksi uh, brief... Kiitos lyhyesti. Yritän puhua kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. No se mitä nyt nähdään on, että komissio vie eteenpäin tuosta pääomarkkinaunionista että saisi tukea Euroopan parlamentissa. Samalla olen hieman yllättynyt, että kun ajatellaan sen prioriteetteja, no siellä ei ole eurooppalainen valvonta mainittuna, mutta tämmöisiin että teistä tarvittaisiin parempaa, parempia isäsejä, jotta voidaan saavuttaa rupeasta markkinat. Ja voisitko sanoa, että mitä tarvittaisiin, jotta muutos tapahtuisi näissä valtaviranomaisissa, on kyse johtokunnan muutoksista vai mistä ja toiseksi? Brexit on teistä siis mahdollisuus, kun siinä on myös uhka. Sanomme, että toimielimet JP Morgan vie toimintansa Lontoosta muihin Euroopan maihin, eikö se ole uhkakuva myös, että tämä johtaa lisäpirstaloitumiseen Manner-Euroopassa, sillä kaikki hallitukset ja viranomaiset yrittävät houkutella näitä toimijoita. Thank you. Please. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Eli yhteistyö tärkeiden käyttöalueiden kanssa ympäri maailmaa. Komissio vetää näitä neuvotteluita, erityisesti näissä vastaavuusneuvotteluissa. Ja se turhaannuttaa sitten sellaisia alueita, jotka ovat tottuneet siihen, että että valvojat päättävät näistä asioista. Minun käsittääkseni niin kauan kuin emme ole todellinen unioni, eli siis ei unioni, jossa on jäsenvaltioita, joka meillä tällä hetkellä on, niin on ihan loogista, että komissio on se, joka päättää tällaisista kysymyksistä, kuten vastaavuudesta. Jos se delegoidaan valvojalle, niin silloin häviää neuvotteluiden poliittinen ponsi. Ja komissio on ikään kuin EUn hallitus. Ehkä tämä nyt on yksityiskohta kysymys, mutta ymmärrän kyllä tämän turhautumisen. Ja sitten Lamassu hän puhui tästä EUn edustuksesta esimerkiksi kansainvälisessä valuuttarahastossa. Ja vastaisin hiukan samalla tavalla – Ranskan edut nyt kun neuvotellaan tulevasta rahoitusjärjestelmästä maailmassa, niin se on niin tärkeä, ettei tätä voida antaa jollekin yhdelle EUn edustajalle. Niin kauan kuin meillä on tällainen asenne, niin ei meillä ole EUn edustusta kansainvälisessä valuuttarahastossa vielä emme ole rakentaneet sellaista järjestelmää, joka olisi riittävä. Eli itse nyt en korostaisi tätä käsitystä, että EU pitää olla Maailmanpankin tai IMFn johtokunnassa. Meidän täytyy toimia maana, Ja sitten esitte hyviä kysymyksiä CMUsta. Nyt kun Brexit on tulossa, niin väistämättä muutoksia on tulossa rahoitusmaailman toimintaan Euroopassa. Ja nämä muutokset ovat sellaisia, että Britanniassa toimivat instituutiot siirtyvät mantereelle, ei toisinpäin. En nyt tiedä, kuinka suuria nämä muutokset sitten ovat, mutta en yllättyisi, jos ne olisivat suhteellisen merkittäviä kooltaan. Ja siksi meidän täytyy valmistautua Manner-Euroopassa – siihen, että käyttäydymme riittävän turvallisesti, kun ajatellaan sääntelyä, yhtenäisiä sääntöjä, miten esimerkiksi valvontaviranomaiset toimivat. Meidän täytyy tietää, että tilanne on hallinnassa ja että me olemme vähintäänkin yhtä hyviä kuin brittiinstituutiot valvontakysymyksissä. Eli tässä nyt muutama esimerkki siitä, mitä ehkä tehdään valvontaviranomaisten tasolla, jotta voidaan helpottaa tämän laajennetun CMUn täytäntöönpanoa. Eli meidän täytyy pitää mielessä rahoitusmarkkinoiden eurooppalainen ulottuvuus Brexitin jälkeen. Meidän täytyy ojentaa käsi Britelle ja sanoa, että eikö ole yhteinen etumme hoitaa asioita yhteistyöhengessä – eikä kaoottisessa ilmapiirissä. Kei on... vielä puhui näistä CCPstä. No, uh, the issue that... Joo. Niin siis hän istui tuolla. No, joo, ei mitään. Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllistä keskustelua. Yritämme sitten käsitellä näitä asioita vielä, jotka tulivat esille. Ja monista olen täysin samaa mieltä. Ja toivottavasti pystymme sitten kun olemaan mukana tässä tarkastelussa ja muissa vaiheissa, kun luodaan todella yhtenäisiä markkinoita rahoitusalalle ja jossa on voimakas ja lähentynyt sääntely- ja valvontakapasiteetti. Kiitos. he said I should. He don't. Dear colleagues, if we can... Arvon kollegat, jos voimme jatkaa, että varustetaan, että voimme ottaa äänestyksen ajalla seuraava kohta. Kirjojen arvonlisävero esittely taitaa olla ystäväni Tom. Eh, meneer eh, voorzitter, ik wil mijn eh, commentaar... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun huoneksi. Erg is. Ik wil graag alle collega's bedanken. Haluaisin kiittää kollegoja erittäin rakentavassa hengessä tehdyistä tarkistuksista. Ne ovat parantaneet tekstiä ja ehdotusta, joka onko jonka olisi pitänyt toteutua jo kauan sitten, kun ajatellaan näitä miten voi olla, etteikö tämä tapahtunut jo paljon aikaisemmin. Tämä on esimerkki siitä, miten Eurooppa voi vaikuttaa, niin että ihmisetkin sen ymmärtävät, niin kuin sanoin, komission ehdotus löytää oikean tasapainon tilanteessa, missä eri tavalla kohdellaan lainsäädännössä ja puhutaan tähän ja samanaikaisesti pyritään sallimaan tarvittava joustovara jäsenvaltiolta, ne voivat asettaa omat äh, veronsa. Tästä on tehty kompromissitarkistuksen ja hyviä ehdotuksia Ludvigsonilta, Ludvigsonilta ja samoin kulttuurivaliokunnasta. Tämän lisäksi odottaisin, että kohta, kun näistä sujuu aivan yhtä nopeasti kuin tähän mennessä tämä prosessi on edennyt, haluan vielä kiittää erittäin mm, hyvästä yhteistyöstä varjostelijoiden kanssa. Very much, Tom. Kiitos Tom. Onko SD varjostelija paikalla? Edustaja Beres, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Unfortunately... Kiitoksia Madi Belvoi ei päässyt paikalle, mutta hän pyysi, että puhuisin muutamasta kohdasta. Hän katsoo, että tässä mietinnössä ei pahemmin ole ongelmia. Komission ehdotus oli hyvin selkeä, jota esittelijä on vielä selkeyttänyt omilla tarkistuksillaan. Meidän täytyy katsoa tätä eroa sähköisten kirjojen ja paperikirjojen välillä ALV-tasolla ja jäsenvaltioille pitäisi antaa mahdollisuus mukauttaa sähköisten julkaisujen veroja. Monissa jäsenvaltioissa jo nyt on alennettu tai nolla vero kirjoissa, koska ne ovat tärkeitä kulttuurin kannalta. On vähän hankala puhua, kun kaikki täällä jo valmistautuvat äänestyksiin. Kollegat, pyydän hiljaisuutta. Me keskustelemme edelleen tuosta kohdasta, joka äänestystä. Um, Kiitoksia. Mutta sitten täytyy soveltaa tätä standarditasoa, joka on yli 50 prosenttia näiden julkaisujen osalta. Se, miksi nyt tuen tätä muutosta, sisältöhän ei muuttu mutta tällä tavalla edistetään innovaatiota sähköisen julkaisun alalla. Hän halusi pitää tämän mietinnön mahdollisimman lyhyenä ja selkeänä, ja halusi antaa neuvostolle selkeän viestin siitä, että tämä ehdotus pitäisi hyväksyä mahdollisimman pikaisesti. Ja tästä syystä emme toimittaneet ollenkaan tarkistuksia, eli me tuemme niitä tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että pitää edistää innovaatiota Euroopassa ja kulttuuria. Näissä tarkistuksissa korostetaan kulttuuria ja koulutusta. Erityisesti tuemme tarkistus, tarkistuksia kolme ja neljä, joissa korostetaan sitä, että pitää erottaa tämä ehdotus ja sitten paljon vaikeampi kysymys, joka liittyy sitten ALV-tasojen yleiseen harmonisointiin. Ja tästä syystä emme tue tarkistuksia, jossa vaaditaan enemmän joustavuutta jäsenvaltioille. Ja sitten SND-ryhmä tukee yhteistä EUn luetteloa näistä alennetuista tasoista. Ja me emme tue näitä tarkistuksia, jotka heikentävät ehdotusta tai jotka eivät liity varsinaisesti tähän asiaan, koska on tärkeää, että me laajasti tuemme ehdotusta. No sitten Alden tarkistukset. Voimme lisätä jotain tähän määritelmään. Ja meille tämä merkitsee, että haluamme pitää kiinni komission ehdotuksesta. Kiitos edustaja Beres. Sitten Bern Lyke, ECR tai joku, joka korvaa hänet. Jollei, niin selvä. Aika loppumassa Kora Alden puolesta. Pyydän minuutti, jos mahdollista, eh, niin ne... Kyllä voin, koska tässä esitäkin puhuu hollantia, niin minäkin haluan kiittää häntä hyvästä mietinnöstä, hyvästä yhteistyöstä. Aldehan on pitkään vaatinut tätä asetta kohdaltaisiin samalla tavalla kirjoja, paperikirjoja, mutta sitten tulee sähköiseen, sähköisen kirjoihin, niin mitä nopeammin tämä tulee voimaan sielläkin, niin sen parempi. Kiitos selvästä viestistä sitten Penelope Lopez Permeiro Gue. Onko hän paikalla? Thank you. Kiitoksia. Haluaisin, että äänestys olisi mahdollisimman yksinkertaisempi kuin nyt, koska on vaikea ymmärtää, että Euroopan lainsäädäntö syrjii ALVtä kirjojen lehtien välillä riippuen siitä, ovatko ne paperimuodossa vai digitaalisessa muodossa. Meidän täytyy aina helpottaa kulttuurin saatavuutta. Meidän täytyy edistää sen saatavuutta ja tuotantoa. Ja tässä mielessä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, kuinka tärkeää on toimia niin, että koulutus- ja tutkimuskeskuksissa on myöskin kulttuurista sisältöä, niin kuin olemme pyytäneet tarkistuksissamme tämän vuoden mittaan, kun meillä tulee näitä ALV-mietintöjä, niin meidän täytyy miettiä, pidämmekö kiinni tästä verosta, joka on aika regressiivinen ja tästä on haittaa peruspalveluille, kulttuurille, sosiaalipalveluille ja muuten, vai pitäisikö miettiä, miten voidaan sitten rangaista luksuskulutuksesta. Eli sitten kun tätä keskustelua käydään, niin meidän pitäisi olla yhtä yksimielisiä kuin tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kato, vihreän puolesta vai joku muu? Vihreän puolesta en näe ketään. Barbara Kappel on nähnyt täällä jossain, mutta hän ei ole täällä. She's there. Okay. Siellä hän onkin. Kiitos puheenjohtaja. Voin myös puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää ja lämpimästi. Tämä on aihe, jos yritetään helppo ei ymmärretä, miksi sähköiset palvelut eivät kuulu tässä alennetun alvin piiriin. Ja minusta on tärkeää, että on ja se valtioiden sisällä tai niiden kesken, sillä pitää voida pitää myös alle 5 prosenttia, jos halutaan. Lisäksi on tärkeää minusta korostaa, että tuo nykyinen ehdotus ja tämä kertomus se, että muutetaan tuo normaali veroastetta sähköisille palveluille. No siinä pitää ottaa huomioon tämä yleinen arvonlisävero. Ehdotus se pitää ne kaksi erillään toisistaan. Tässä on kaksi suuntaa ja kolmanneksi vielä asiakkaan tärkeä minulle joka pitää pohtia ensi kerrassa, pitäisikö pohtia musiikki- ja videosisältöjen ottamista mukaan alennetun alvin piiriin, sillä sekin on sähköistä palvelua ja se voisi elävöittää luovia aloja Euroopassa. Thank you very much. Uh, so... Kiitos. Kiitos keskustelusta. Olemme nyt ajallaan. Voimme aloittaa äänestykset. Pyydän, että Markus tulee puikkoihin. So, okay everybody, we start with... No niin, sitten äänestämme. Eli nyt ainoastaan Ekon valiokunnan jäsenet saavat osallistua tähän äänestykseen. Ensin koeäänestys Ekon valiokunnan jäsenille. is safeguarded that Liebe is not voting? Is No, we are dependent from technique, that is... Uh... Meidän täytyy katsoa näitä teknisiä kysymyksiä. No niin, äänestys päättyy. Mikään poliittinen ryhmä ei ole yliedustettuna. Eli sitten tarkistus 5. Äänet puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Kyseessä on siis tarkistus 24. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPltä yksi ääni liikaa. Sepä ihme. Koska koordinaattorimme on täällä paikalla Eli yhdeltä varajäseneltä ääni pois. Hyvä, se on hoidettu. No ei sinua edes lasketa, koska sinä et ole tämän valiokunnan jäsen. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei se näkynyt näin selkeästi kyllä. Sitten tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan Langen. Tämä on ihan vakavaa äänestystä nyt. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta. A 14. No niin, tarkistetaan siis tarkastus 14. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Luottakaa puheenjohtajan, vaikka en olekaan teidän ryhmästänne. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kansan puolta kolme ääntä liikaa. Allelta yksi liikaa. Siis nyt kollegat, nyt ollaan vielä ekonvaliokunnan kokouksessa. Eli ainoastaan Ekon valiokunnan jäsenet nyt ensinnäkin, koska nimenhuutoäänestys on vaarallista, kun me tiedämme teidän nimemme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Vaitsekiltä yksi ääni lisää, eli 47 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle Tomille. Mr. President. Puheenjohtaja, pyydän. On hieman kuten Jakovan Weizsäcker tänään. No hän on pitkä, olen lyhyt, mutta minäkin olen unohtanut äänestyskorttini. Joten ihan vain eh, laskekaa yksi lisävihreäni. Normally, normally when I'm sharing, it is not allowed. Minä olen puheenjohtaja, niin se ei ole sallittua. Ja Pervans nyt sitten syyttää minä, jos minä salin sinulle tämän. German. Jos hyväksytte sen pitkälle saksalaiselle, niin... Okay. Uh, Thank you. Uh, no sinulla on punainen solmi, niin menkö nyt sitten. I have not given anyone else the floor. Siis kukaan muu ei nyt kyllä saanut puheenvuoroa. Eli Ekon valiokunnan kokous päättyy. Kaikki tietävät, milloin on seuraava kokous. Äänestys päät- kokous päättyy.